Eh, muy buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Varmaankin voimme jatkaa nyt esityslistalla julkinen kuuleminen uusista teknologisista rahoitusalan teknologioista. Kukaan ei varmaankaan voi kiistää sitä, että tällä hetkellä digitaalisesti ollaan muuttamassa rahoitusalaa myös valtavasti. Kuinka syvällinen tästä muutoksesta tulee? Sitten käydään paljon keskustelua asiasta ja eri mielipiteiden mukaan keskustelusta muokkautuu ja joka tapauksessa on hyvä käydä tätä keskustelua ja on hyvä, että täällä parlamentissa ALDE-ryhmän ryhmässä on päätetty laatia mietintö aiheesta. Esittelijä on myös paikalla. Ja varmasti en nyt halua puhua itse liikaa tässä vaiheessa. Haluamme kiittää tietenkin seitsemää puhujaamme vierastamme valiokunnassa tänään ja he kertovat näkemyksistään tässä tärkeässä asiassa. Uskon, että täällä on ihan parhaat paikalla keskustelemassa hyvin tärkeästä aiheestamme, joka on tulevaisuuden kysymys, mutta nyt jo itse asiassa konkreettia. Ja nyt aletaan sitten käsitellä tätä asiaa. Täällä on kaksi paneelia, niin kuin te tiedätte. Ensimmäinen paneeli koskee teknologisia innovaatioita ja toinen mahdollisuuksia ja haasteita, joita rahoitusteknologia antaa. Sitten haluan esitellä nämä vieraamme, jotka tänään meille puhuvat. Ensinnä puhuu Claire Kalmajan, joka tulee Lois Pankista. Olkaa hyvä. noin viisi minuuttia puhujilla ja sitten puhujen jälkeen poliittiset ryhmät voivat osallistua keskusteluun. Olkaa hyvä. Perfect, thanks. So fintech as a global Kiitoksia. Fintech-lukia on edistynyt varsin nopeasti. Kuningaskunta on yksi johtavista keskuksista Meillä on jopa kaksi tällaista erittäin huomattavaa startup-yritystä. Around four attributes. Talent. Tässä on tärkeä pää, äh, lahjakkuus, pääoma, muun muassa maailma on muuttunut nopeasti ja fintech-markkinat ovat kasvaneet. Lloyds Banking Group johtaa tätä toimintaa Euroopassa. Se on ilmoitettu 12, 2 miljoonaa euroa alaan, 12 miljoonaa verkossa ja 8 miljoonaa mobiiliteknologian, Meillä on strategisia kumppanuuksia teknologian johtajien kanssa. Well, yeah. Can I, I speak? Yes, of course. Of course. Um, so we have, a, we have FinTech Accelerator. Meillä on tässä FinTech-kiihdyttimet, jotka saavat eilespääomaa, ne tekevät yhteistyötä sponsorien kanssa, järjestetään tässä tapahtumia. Meillä on tässä mentoreita myös, jotka toimivat alalla ja kuitenkin vieläkin ymmärrämme, että täytyy antaa tällaisia inklusiivisia kokemuksia kaikille asiakkaille. Vieläkin on 1,5 miljoonaa aikuista yhdistyneen kuningaskunnasta, jotka ovat käyttäneet nettiä. Äh, äh, Fintechin merkitys on suuri startup-yrityksille. kustannukset voivat laskea tätä kautta. On myös uuden tyyppisiä digitaalisia alustoja, kuten Airbnb, Alibaba, Facebook, vielä on 15 000 fintech-startuppia. Ja on tärkeää tukea niitä hyvän yhteistyön kautta, jotta voidaan houkutella asiakaspohjaan. Yhteinen vastuu löytää tasapaino innovatiivisuuden ja kuluttajansuojan välillä. Eilen halusin tai halusin puhua muutamista tärkeistä kysymyksistä. Ensinnäkin tarvitaan globaaleja standardeja tukemaan innovaatiota, lisätä kilpailukykyistä tarjontaa asiakkaille, harmonisoida sääntelyä ja lisätä ratkaisujen siirrettävyyttä. Tämä on yksi esteistä, jotka jatkuvasti tulee fintechissä esiin. Uskon, että tämä edistäisi kehittämään digitaalisia sisämarkkinoita Euroopassa. Sitten toinen asia on kokeilukulttuurin kehittäminen. Kuningaskunnassa on tällaisia äh, sandbox-aloitteita. Äh, Lloyds osallistuu tähän toimintaan ja testaa uusia yritysmalleja, operatiivisia äh, hyötyjä. Sitten kolmas asia, miten kootaan, otetaan asiakkaat fintech-sektorin ytimeen. Me testaamme tulevia, tulevaa sääntelyä, tietosuojakysymyksiä. kysymyksiä mobiilisovellutuksia. Esimerkiksi tämänhetkiset säännöt verkkoyksityisyyssäännöistä vaativat, että hyväksytään tällaisia evästeitä, mutta tämä ei ole paras kokemusmahdollisuus mm, mobiilisissa laitteissa. Sitten pitää ottaa hu- huomioon tällaisia erilaisia mm, markkinahäiriötekijöitä, että voidaan testata uusia asiakaskokemuksia ja toimia avaintahojen kanssa sektorilla. On erilaisia alueita, joissa tarvitaan infrastruktuurisia muutoksia, että rahoituspalvelut voivat toimia kyberturvallisuus, data, sovellusliittymät, mobiilit ja internet, kysymykset, ähm, tilikirja, teknologia. Sitten innovaatioympäristöä pitää kehittää tällä hetkellä. digitaalinen muutos etenee ja on uusia mahdollisuuksia toimia pankkien ja fintekin välillä. Tässä voidaan hyötyä parhaimmista piir- piirteistä molemmin puolen. Sitten vielä lopuksi, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä ja houkuttelevana fintechillä verrattuna USA ja Aasiaan, niin tarvitaan yrittäjä, lahjakkuutta ja pää, alkupääomaa. Meidän pitäisi järjestää myös koulutusta äh, rahoitusteknologiasta, edistää muutenkin roolien jakoa, varmistaa johtoaseman pysyminen Euroopassa. Haluaisin esittää muutamia esimerkkejä ketään ei pitäisi se jättää jää, jälkeen. Ja meillä on tällaisia digitaalisia oppimestareita tavallaan, jotka kertovat sitä, kuinka kannattaa toimia netossa. Se on hyvin tärkeää. Sitten toinen asia, pitää edistää innovaatiota tällaisten intensiivisen tapahtumien kautta, jossa kerrotaan alan kehityksestä. Sitten pitäisi tukea alan kasvua, ei pääomalla pelkästään, vaan tällaisella vaihtoehtoisella rahoituksella myös, joka täydentää pääomaa, jota saadaan perinteisten väylien kautta pitäisi toimia myös paikallista tukea, lahjakkuuden vaihtoa. Sitten tärkeä kysymys, pitäisi edistää naisten roolia digitaalisessa maailmassa. 51 prosenttia asiakkaistamme on naisia ja haluamme, että asiakaspohjamme näkyy. Siksi olemme sitoutuneet julkisesti siihen, että naisia tulee olemaan 40 prosenttia johtopaikoilla vuoteen 2020 mennessä. Haluamme edistää naisten toimitusjohtajien roolia. Heitä on tällä hetkellä alle 10 prosenttia kuningaskunnassa. Haluamme mielemme olla muotoilemassa EUn lähestymistapaa rahoitusteknologiassa ja on hyvä, että meillä on tästä vuoropuhelua muun muassa Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia. Thank you, Claire. Muchas gracias. Ahora le doy... Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron Markus Laubelle. Hän puhuu Euroopan FinTech Alliancein nimissä. Ja. Paljon kiitoksia. Niin, ensin haluaisin pyytää anteeksi. En varmaan nyt edusta äh, kuvaa ne tyypillistä fintech-perustajasta. Minulla äh, on äh, harmaat hiukset, eikä minulla ole reikäisiä farkkuja, mutta kravattia en kuitenkaan laittanut tänään jalkaan. Tämä osoittaa, että fintech-alasta on tullut vakavasti otettavampi, aikuisempi, ja siksi olen iloinen voidessani puhua täällä tänään. Äh, kuten äh, sanottua, itse olen äh, Crossings-yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Se on saksalainen yritys, mutta minulla on pitkäaikainen kokemus myös toimielimistä. Olin asiantuntijaryhmässä muutamia vuosia sitten. Olen myös e laskutuksen Espan äh, yhteispuheenjohtaja, joten on, meillä on paljon yhteyksiä eurooppalaisten toimielinten kanssa, eri pääosastojen kanssa ja myöskin EKPn kanssa. EKPssä oli myös kerran työryhmässä e, laskutuksesta ja maksamisesta, joka käsittelee samantyyppisiä aiheita kuin tänä päivänä. Siinä mielessä minä tiedän, kuinka tärkeitä tällaiset tapaamiset ovat toisaalta viime vuosina. Olisin mielelläni käsitellyt myös muita aiheita niin, että olisi voinut keskittyä enemmän yritykseni kasvuun. Niinpä toivon, että tänään voimme tärkeän panoksen tuoda. Ja kiitoksia siis puheenjohtajalle ja jäsenille siitä, että meillä on mahdollisuus tänään puhua. Tänään minä olen täällä ensisijassa mm, uuden Euroopan FinTech-allianssin edustajana. Tämä on järjestö, joka perustettiin kesäkuussa 2016 vasta ja joka toimii äh, edustamassa fintech-yrityksiä Euroopassa, ei vain kansallisella, vaan myös Euroopan tasolla. Nämä ovat yrityksiä, jotka tulevat eri aloilta, ähm, mobiilipankkitoiminnasta, äh, sähköisistä maksuista, valuutanvaihtoaloilta. vaihtoaloilta ja yritämme yhdistää heidän etunsa. Me olemme täällä, me olemme kuulleet, kuinka tärkeää on, että kuluttajat ja yritykset saisivat yksinkertaisia ratkaisuja, kuluttajaystävällisiä ratkaisuja, joita voidaan käyttää. Tämä ei koske pelkästään sellaisia sovelluksia, jotka te kaikki tunnette kuluttajina, vaan tämä koskee myös yrityksiä, jotka haluavat toteuttaa uusia prosesseja uusin teknologioin. Tämä on myös aihe, jonka näemme jatkuvasti vahvistuvan. Nämä aiheet liittyvät toisiin. Laskutus, maksaminen, rahoitus. Ähm, tässä luodaan tätä uutta äh, digitaalista infrastruktuuria, jonka pohjalta sitten syntyy talouskasvua syntyy uusia yrityksiä ja tietenkin myös uusia työpaikkoja koko Euroopassa meille me voimme sanoa, voin sanoa Crossings-yrityksestä, että aloitimme eh, niin, että meillä oli neljä työntekijää, nyt meillä on yli 80 työntekijää, eli hyvin paljon kehittyy tällä alalla. Ja tämä ei koske pelkästään fintech-yrityksiä, vaan myöskin yhteistyötä muiden fintech-yritysten kanssa, mutta myös pankkien kanssa. Tämä ei ole mikään erillinen maailmansa, vaan tehdään paljon yhteistyötä. Ähm, tunnettujen äh, perinteisten toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi pankkien kanssa. Se on esimerkkejä, josta voidaan kertoa, miten tämä kehittyy. Esimerkiksi PK-yritysten rahoitus. Meillä on nyt täysin uusia mahdollisuuksia uuden teknologian kautta. Voidaan irrottautua pankkien klassisesta vakavaraisuustarkastuksesta äh, perustuen uusiin tapoihin. Tämä on kaikki mahdollisuutta vain uusien teknologian kautta. Nyt ei ole vielä minkäänlaista sääntelyä sen suhteen, mikä on mahdollista ja mikä ei. Siksi tällainen sandbox, hiekkalaatikko äh, järjestely on mielenkiintoinen, koska voidaan siellä uusia teknologioita kokeilla ja äh, niistä sopia äh, instituutioiden kanssa. Toisaalta kuluttajan suoja on erittäin merkittävää fintech-yrityksissä kovasti on kysyntää fintech-ratkaisulle. Toisaalta fintekeillä ei ole sellaista mm, luottamusta kuluttajien piirissä kuin pankeilla, joten on meidän etumme mukaista tarjota kuluttajille turvallisia ratkaisuja, ratkaisuja, joihin voidaan luottaa ja jotka täyttävät kuluttajansuojavaatimukset. Toisaalta tämä sääntely ei saa olla sellaista, että se ehkäisee uuden liiketoiminnan syntymisen, joten voimme ainoastaan tarjota teille mahdollisuuden keskustella kanssamme ja löytämään uusia ratkaisuja ja järkevää sääntelyä niin, että on sekä mahdollista käyttää uusia teknologioita että antaa yrityksille mahdollisuuden kasvaa näiden uusien teknologioiden kanssa. Meillä pitää siis olla tällaista asteittaista sääntelyä aina riippuen siitä, millaisesta riskistä on kyse ja millaisesta toiminnasta, jota kuluttajat ja yritykset käyttävät. Mm, tässä on myös esimerkiksi äh, PSD, maksupalveludirektiivi, kaksi tai vaihtoehtoinen luottokelpoisuus. Tärkeää on se, että meillä on harmonisoidut EUn äh, laajuiset äh, määräykset, jotka mahdollistavat sen, että yritykset voivat toimia yhtenäismarkkinoilla. Senpä takia haluaisin sanoa äh, paljon kiitoksia siitä, että kuulitte minua. Kiitoksia seuraavaksi. Puheenvuoron saa Tanja Kjaer. Core Product Team Klarna. Here and speak today. Paljon kiitoksia kutsusta tulla tänne tänään puhumaan. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, älkäämme unohtako, mikä ajaa talouden innovaatiota kyseessä. Eivät ole te, säätelijät tai poliitikot kyseessä, en ole minä. Ähm, fintech, rahoitusteknologia tai muut perinteiset rahoitusalan toimijat kehitystä ajaa täysin kuluttajien kysyntä. Ne yritykset, jotka eivät vastaa kuluttajien tarpeisiin, eivät selviä kovin pitkälle. Mitä tulee maksupalveluihin, Klarna on vastannut kuluttajien tarpeisiin. Me teemme tuotteita, jotka tekevät helpoksi ja turvalliseksi tehdä ostoksia verkkovälitteisesti ja kaikessa, mitä teemme. Kuluttaja on suunnittelumme ytimessä. Tämä osoittaa että 45 miljoonaa kuluttajaa, jotka, käyttää, jotka käyttävät meidän tuotteitamme ja yli 65 äm, yritystä maailmanlaajuisesti käyttää niitä. Me prosessoimme äm, aktivisti puolet maksupalveluista ja toimimme yli seitsemässä jäsenmaassa. Me olemme toimineet menestyksellisesti, mutta verrattuna muihin rahoitusteknologisiin toimijoihin täytyy korostaa sitä, että Klarnaa säädellään pankkina. Me joudumme noudattamaan pääomavaatimuksia, pankkisalaisuutta ja tietosuojasääntöjä sekä muita pankkien rajoituksia. Kuitenkin pankit kontrolloivat kuluttajatietoa ja näin rajoittavat markkinatoimintaa ja luovat aivan laskelmoidusti rajoituksia markkinoille. Kuluttajat joutuvat maksamaan tästä ja he joutuvat maksamaan korkeampia maksuja palveluistaan. Mutta tämä on kuitenkin hyvin lyhyt aikaista lopultakin markkina ähm, mekanismit määrittelevät sen, että täytyy olla tehokas ollakseen menestyvä. Euroopan unionin täytyy purkaa esteet markkinoilta ja tasoittaa toimintaympäristöä. Teidän täytyy tasapuoliset toimintaolosuhteet kaikille. Teidän täytyy suojella kuluttajia vähentämällä maksuja, jotka liittyvät palveluihin. Jos te teette tämän markkinat hyötyvät tästä. Jos tarkastelemme tilannetta kymmenen vuotta sitten, me emme käyttäneet tuolloin ähm, älypuhelimia, internettiä tai sovelluksia siinä määrin kuin nykyisin, mutta äh, nyt ne ovat täysin olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Teknologia vastaa kuluttajien vaatimuksiin ja rahoitusala ähm, on yksi kaikkein vaikeimpia ja mielenkiintoisimpia sektoreita, joilla tämä tapahtuu. On myöskin hyvin ähm, rinnallisia kysymyksiä, sillä pankit väittävät, että fintech syö niiden kuormasta, mutta viime vuosina pankit ovat tuottaneet pettymyksen. He ovat unohtaneet, keitä heidän kuluttajansa ovat, eikä eivätkä he ole muodostaneet kuluttajien tarpeiden ympärille tuotteitaan. Eräät pankit ovat ymmärtäneet tämän ja ne ovat alkaneet tuottaa erittäin hyviä tuotteita kuluttajien tarpeisiin. Jos tarkastelemme nyt 10 vuotta eteenpäin, sukupolvi, joka nyt kasvaa iPhone kädessään, ähm, leijulaudalla seisoen, ei tule talouttaan hoitamaan samalla tavalla kuin me nykyisin. He eivät tule tarvitsemaan perinteisiä pankkeja kuluttajat muuttavat käytöstään hyvin nopeasti ja tämä siirtymä tulee vaikuttamaan kaikenlaisiin uusiin yrityksiin, jotka tarjoavat niitä palveluita, joita ihmiset todellakin tarvitsevat. Tähän kuuluvat myöskin nämä pankit ja fintech-yrityksenä me toivotamme pankkien kilpailun tervetulleeksi. Kuinka säätäjä ja poliitikot sitten voisivat tukea tätä siirtymää? Te voitte tehdä niin ähm, laatimalla kuluttajaa lähtöistä lainsäädäntöä. Se, että on hyvin yksityiskohtaista säätelyä ja liian tiukkoja standardeja, tappaa innovoinnin. Jos olette esimerkiksi moottorin, kuvitelkaapa, että kuvaillaan erittäin tarkasti se, kuinka moottorin pitäisi toimia, miltä sen pitäisi näyttää. Me emme olisi koskaan Teslan kaltaisia koneita saaneet, jos olisimme tehneet näin. Ja jos me säätelemme fintech-alaa, suosimalla tai kieltämällä tiettyä teknologiaa me joudumme sellaisen puitteistoon, joka ei tuo innovointia eikä myöskään vastaa siihen, mitä kuluttaja haluaa. Eli yhteenvetona me vetoamme teihin, Euroopan parlamentin jäseniin, jotta te loisitte sellaista lainsäädäntöä, joka pyrkii purkamaan markkinoille pääsyesteitä. Lainsäädännön pitäisi suojella kuluttajia eikä perinteisiä toimijoita. Jättäkää tietokysymykset myöskin viranomaisten ratkottavaksi eikä perinteisten toimijoiden. Teidän pitäisi antaa kuluttajille pääsy niihin palveluihin, joita nämä todellakin haluavat käyttää. Ja luonnollisesti kaikki nämä pitäisi tehdä turvallisella tavalla. Säätelijöiden pitäisi tarkastella tulosvertailuja eikä teknisiä standardeja ja tulevaisuuden suojelu ei tarvitse, tarkoita myöskään sitä, etteikö kuluttajia suojeltaisi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vielä lopuksi puheenvuoron saa Richard Nash, joka on varapuheenjohtajana PayPalissa. <clears throat> Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valiokuntaa siitä, että PayPal on kuultu tänne myös puhumaan. Haluaisin lyhyesti käsitellä yhteistyötä, jota käydään fintech-alalla uusien ja vanhojen välillä ja miten sääntelijät ovat tähän suhtautuneet. Mielestäni Tällainen teknologian ja rahoituspalvelun avioliitto ei tietenkään ole mikään ihan uusi asia. Rahoituspalvelut ovat aina olleet teknologisesti edellä, jos ajatellaan vaikka ja pankkiautomaatteja ja niin edelleen. Se, mitä kuitenkin tällä hetkellä näemme, on mahdollisuus nopeuttaa tätä kehitystä entisestään, niin kuin kollegat ovat sanoneet koska tähän vaikuttaa sekä älypuhelimet että internetin käytön leviäminen. Kun ajatellaan, mitä nyt tapahtuu olemassa olevien ja uusien ryhmien välillä, käyn tätä hiukan läpi. Tähän tietysti liittyy monenlaisia haasteita. On monia rahoitusteknologiayrityksiä käyttävät teknologiaa uudelleen miettiäkseen, miten olemassa olevia palveluita e, kulutetaan tai tarjotaan. Ja uskon, että tulee moninaisia mielenkiintoisia kehityksiä kun ajatellaan, miten fintech-yritykset ovat yhteistyössä perinteisen toimijoiden kanssa tai tarjoavat niille palveluita, jos tämä täydentää entisiä palveluita vai tehdäänkö yhteistyötä uusien palvelujen kohdalla vai käytetäänkö teknologiaa, jotka jotta voidaan tehostaa tällaisia välikäsiä, joita rahoituslaitokset käyttävät ja näin voidaan toimia tehokkaammin. Eikä tämä olekaan yhtään hämmästyttävää, jos ajatellaan, niin kuin on sanottu, vaikka rahoituslaitokset ovat olleet aika hitaita, ne haluavat nyt ottaa kiinni tämän kehityksen, säilyttää oman merkityksensä ja pitää kiinni asiakkaistaan. Monille fintech-yrityksille yrittävät ratkaista tiettyjä ongelmakohtia, eivät ehkä halua olla rahoituslaitoksia ja he haluavat kumpanoitua, koska se aiheuttaa, saa aikaan laajemman asiakaspohjan. Ja PayPal, olemme 18 vuotta vanha fintech-alan yritys. Olimme aina rahoitusteknologian yritys ja olimme menestyneet siinä, että olemme poistaneet tällaista friktiota digitaalisista maksuista – niin, että ei ollut enää väliä, miten kuluttaja halusi maksunsa tehdä. Ja kun ajatellaan asiaa kuluttajan kannalta, luotiin jotakin, mikä oli turvallista, helppoa, ja sitten tuli tänään luotettu taho, kumppani. Viime vuonna prosessoimme lähes 5 miljardilla transaktiolla 150 miljardia asiakasta. Miljoonaa asiakasta on olemassa tällä hetkellä, joten mahdollisuuksia toimia on. Kun ajatellaan jotakin sääntelykysymyksiä, niin ottaisin nyt niitä esille. Kun puhutaan Fintekin sääntöstä on hiukan harhaanjohtavaa, koska tähän liittyy monenlaisia asioita ja niin kuin kollegat sanoivat, ei ole ainoastaan yhtä oikeaa tapaa toimia. Nyt kuitenkin näin tietyn kehityksen sääntelyt ja, ja hallitukset ovat ovat iloisia fintech-kehityksestä. Ja se on todella rohkaisevaa. Täällä mainittiin äh, Singaporen esimerkki. Tämä konferenssi siellä pari viikkoa sinne. Se on todella hieno tapahtuma. Perinteiset rahoituskeskukset, kuten Lontoo, Singapore, pyrkivät säilyttämään johtoasemansa. Ja se motivoi niitä. Sitten kaakkosaisessa maat näkevät rahoitusteknologian keinona äh, osa, aiheuttaa rahoituksesta osallistamista kasvavat taloudet, kuten Intia pitää fintechiä keinona harjoittaa suurempaa valvontaa ja kehittää tällaisen käte- yhteiskunnan, joka toimii ilman käteistä josta on sitten monenlaisia hyötyjä. Ja niin kuin täällä on sanottu, tämä hiekkalaatikkoajatus on todella hieno koska mitä nyt näistä hankkeista tuleekaan tai minkä tyyppinen tyyli otetaan käyttöön yksi kaikkein miellyttävimmistä asioista on, että tässä sääntelijät ja innovoijat kootaan yhteen, jotta ne ymmärtävät toinen toisiaan ja nähdään, miten innovaatio innovaation luojat haluavat tarttua tiettyihin ongelmiin ja innovaatioiden tekijät eivät enää joudu pelkäämään sääntelijää sellaisena jota, tahona, jota pitää vältellä kaikin keinoin, siis myönteistä pelkästään. Sitten, että voidaan vielä enemmän edistää rahoitusteknologiaa, ottaisin muutaman tärkeän kysymyksen esiin sääntelyn kannalta katsottuna. Jotkut näistä on jo mainittu. Mitä tulee fintech-palveluiden kehittämiseen, vaatimukset, jotka liittyvät tähän asiakkaan tuntemiseen, KYC-vaatimukset, tietysti mitä tulee rahanpesun vastaisiin toimiin ja vaatimuksiin. Todella tärkeää, että tässä onnistutaan, koska muutoin tämä on iso taakka fintech-yrityksellä ja syntyy tehotonta päällikkäistä toimintaa, johon eri yritykset pyrkivät. Pitää varmistaa, että etätunnistaminen sähköinen tunnistaminen on mahdollista fintech yrityksille niiden kumppanien kanssa, jotta varmistetaan, että tässä asiassa onnistutaan. Toiseksi turvallisuus, sehän on tullut täällä jo esille. Maksupalveludirektiivis yhteydessä tästä puhuttiin haluaisin todellakin rohkaista kaikkia huolella tarkastelemaan sitä, miten varmistamme, että riskiperusteinen perusteinen tunnistaminen otetaan käyttöön. Se on todella tärkeää. Sitten vielä ihan lopuksi, jos Pitää varmistaa, että fintech-yritykset voivat antaa palveluitaan kautta EU. Kollega tässä mainitsi, miten luottopalveluita ei voida saavuttaa tällä tavalla vielä tässä vaiheessa johtuen sirpaloituneesta sääntelyympäristöstä. Pyytäisin sitä tutustumaan näihin kysymyksiin ja miettimään parhaimpia käytäntöjä. Kiitän vielä Euroopan parlamenttia kutsusta ja on hieno kuulla tästä valiokunta-aloitteesta mietinnöstä, josta varmasti tulee erittäin hyvä. Kiitos. Kiitoksia teille. Sitten nyt ensimmäinen puhujakierros on käyty läpi. Kiitän teitä tässä vaiheessa jo osallistumisesta. Sitten valiokunnan jäsenten vuoro ensinnäkin esittelijä saa puheenvuoron Koravan Newenhausen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. That's the reason. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on se syy, miksi suurin osa ihmistä kutsuu minua vain korraksi. Sekin käy ihan hyvin. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia siitä, että he tulivat tänne luokseemme Brysseliin. Tietenkin tein aloitteen tehdä oma aloitemietintö fintekistä, koska uudet teknologiat kehittyvät niin nopeasti ja monet teknologiat kehittyvät kaikki samaan aikaan. Ja tietenkin me Euroopassa haluamme saada osamme globaalin talouden kakuusta, niin sanoakseni. Joten ensimmäinen kysymykseni on, te mainitsitte jo useita mielenkiintoisia aiheita, jotka liittyvät fintekiin. Mikä teidän mielestänne on pääprioriteetti, joka meidän on otettava huomioon? kannustaaksemme innovaatiota rahoitusalalla? Ja toinen kysymys. Monet teistä mainitsivat eh, tämän hajautuneen sääntelyn ja pyysitte lisää harmonisointia, ottaen huomioon eh, sen, että meidän on suojeltava kuluttajaa ja liittävä rahoitusvakautta. Eh, voisivatko uudet teknologiat jotenkin mahdollistaa pääomamarkkinaunionin? Voisimmeko käyttää niitä siihen, että saisimme tämän pääomamarkkinaunionin aikaiseksi, jota kaikki haluamme? Kiitos Kora. Sitten esittelijöiden vuoro. Brian Hayes ensimmäisenä. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, luonnollisesti haluan toivottaa kaikki puhujat, jotka, joita kuulimme tänä iltapäivänä tervetulleeksi. On todella hienoa, että olette täällä tänään. Ja kuten Koda sanoi, me tartumme tähän kysymykseen. Ensimmäinen kysymys, joka minulla tuli mieleen ähm, Ranashin puheenvuoron jälkeen hänen puhuttuaan maksupalveluista ja turvallisuuskysymyksistä on tämä, ja haluaisin kuulla kaikkien vastauksen tähän jos katsomme olemassa olevaa asetusta ja sitä, että sitä muokattaisiin tarpeita vastaavaksi, ottaen huomioon kaikki nämä teknologian muutokset, puhutteko te nyt uudesta säätelystä? Pitääkö minä aloittaa alusta lähtien uudelleen? Tämä on peruskysymys, jota minä, äh, jonka minä haluaisin esittää, vai onko meillä kylliksi, jonka varaan voimme rakentaa? olisin kiinnostunut kuulemaan mielipiteenne tästä. Ja sitten Tania puhui siitä, että kuluttajien kysyntä ajaa markkinoiden kehitystä ja eh, erittäin suurta kehitystä on tapahtunut lyhyessä ajassa. Hän on aivan oikeassa tässä, mutta minun kysymykseni koskee säätelyä itseään. Olemassa olevat lain olemassa olevat säätelijät, tässä puhumme monista toimijoista, onko heillä riittävää ymmärrystä ongelmien ratkomiseen ja etenemisiin ratkaisuihin? Kysyn tätä, sillä jos ähm, esiiriä katsotaan esimerkiksi, sen mandaattiin on rakennettu se, että esir tukee teknologiaa ja sen kehitystä tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta näin ei ole kaikkien toimielinten kohdalla. Pitäisikö meidän ottaa tämä siis mukaan, jos tämä asetus katsoo eteenpäin, jos se vastaa tarpeisiin, jos se voi tyydyttää sekä kuluttajien että teollisuuden tarpeet, vaatiiko se tällaista eh, tärkeää innovaatio-osiota vielä. Voisinko saada näihin eh, ehkä vastaukset ja tässä haluan todeta, että säätäjät äh, nyt oppivat tehdessään, mutta emme saa unohtaa, että meillä oli hirvittävä romahdus. Äh, oli mielenkiintoista kuulla siitä, kuinka pankkisektoria saattavat auttaa nämä uudet äh, tuotteet, ja ne saattavat myöskin ymmärtää riskit niiden kautta paremmin. Ja riskien arviointihan on erittäin tärkeää, sillä ne eivät voi lainoittaa reaalitaloutta ilman tätä. Ja siksi haluaisin tietää, kuinka fintech voi sekä pienille että suurille toimijoille olla avuksi riskien arvioinnissa ympäri Euroopan. Kiitos. Kiitoksesta näistä ryhmän vuoro. Er ehm, Kiitoksia. Edustan jälleen tavallaan edustan Katalin Ivan ja kiitän asiantuntijoita heidän puheenvuoroistaan. Tässä ollaan nyt alueella ja EU on tietoinen, että pitää olla innovaation kärjessä eikä suinkaan sitä jarrutella, mutta samanaikaisesti e, ei pidä heittää lasta lapsiveden kanssa menemään ja pankithan halua tässä olla hyvässä kumppanuussuhteessa. Mikä teidän mielestänne on olennaista, jotta tällainen, kum, tällainen kumppanuus onnistuu? Te olette asiantuntijoita tällä saralla. Minkälaisia puutteita tai kenties etuja löytyy Euroopan markkinoilta ajatellen suhteessa USA-markkinoihin. Sitten kolmas kysymys ryhmäni. Minkälaisia riskejä liittyy maksuturvallisuuteen ja miten voidaan toimia, taistella petoksia vastaan? Älkää nyt No tietysti voit sanoa, että alkaa nyt meidän kehittää omaa toimintaamme, muuten se on mitä innovaatioita mutta minä halusin kuitenkin välttää tämän jo etukäteen, mitä te ehdotatte voidaan estää turva, äh, varmasti ähm, petokset. Sitten pankkipuolelta minulla on kysymys siitä, mitä, miten teistä tämä voi vaikuttaa työllisyyteen pankkisektorilla mitä se merkitsee. Onko odotettavissa jonkinlainen työpaikkojen vallankumous siellä? Onko teillä kuvaa ilmiön laajuudesta? Ja sitten pankkien liiketoimintamallit. Oletteko te sitä mieltä, että riskinhallinta, joka liittyy rahoitusteknologiaan, sen pitäisi kyseenalaistaa sisäiset luottoluokitusmallit, joita käytetään monissa eurooppalaisissa pankeissa? Thank you. Kiitoksia, Rova Beres. Sitten vihreistä Michel Remo. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös vieraita heidän puheenvuoroistaan. Kun täällä puhuttiin siitä, että fintech vie kitkan järjestelmästä, niin taloudellisestihan tämä tarkoittaa sitä, että äh, rahoitustransaktioiden kustannukset ovat äh, alentuneet merkittävästi ja tulevat alentumaan jatkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoista tulee tehokkaampia. Sitä meidän pitäisi tukea täällä lainsäädännöllä, mutta minun näkökulmastani haitapuola on se, että kun syntyy epävakaita tilanteita, niin ne ovat myös paljon nopeampia kehityksessään ja epävakaat tilanteet voivat nopeasti kärjistyä. Mm, jotkut tutkimukset esimerkiksi viittavat siihen, että fintech-kehityksen kautta äh, vanhanaikaiset pankit ovat, äh, saattavat menettää jopa 30 äh, prosenttia liikevaihdostaan, 40 prosenttia voitoistaan. Mm. Jos tällainen massiivinen muutos tapahtuu loppukäyttäjien suhteen, niin sitten meidän säätäjienhän Täytyy miettiä sitä, miten käsittelemme tätä kriisitilanteessa, millaisia jarruja otamme käyttöön, jotta kriisitilanteessa, uudessa rahoituskriisissä eh, tai vastaavassa pystymme eh, kehityksiä markkinoilla nopeasti jarruttamaan tai ohjaamaan. Valtiollinen sääntelijä tulee aina olemaan nopeampi kuin mitä yritys pystyy tekemään. Siksipä haluaisin kysyä, mitä ala pystyy tarjoamaan eh, jotta ehkäpä vielä ennen kuin valtiollinen toimija puuttuu asiaan, voidaan vetää hätäjarrua. Mitä meidän on huomioitava? Mitä voimme tätä tukea? Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia. Sitten von Storch, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni eh, menee Tanja Kierille, Klaarnan edustajalle, ja kysymys koskee innovaation ja kilpailun yhteyttä. Innovaation prosessista ei voida suunnitella. Friedrich August von Hayek sanoi, että kilpailu on tällainen keksimisprosessi. Innovaatio johtaa hyödykkeiden parempaan jakautumiseen ja hyödykkeiden parempi jakautuminen ilman innovaatiota ei ole kuviteltavissa, mutta keskitetty toimija ei pysty paremmin suunnittelemaan, niin mekään täällä parlamentissa tiedä, mikä paras ratkaisu voisi olla. Markkinat eh, selvittävät sen, markkinoiden voimat eh, hylkäävät huonoja ratkaisuja, kehittävät parempia ratkaisuja ja löytävät paremman ratkaisun loppujen lopuksi. Mm, minun kysymykseni mm, liittyy siihen, että että kuinka järkevää on säädellä kilpailua, ähm, luoda sille rajoja. Emmekö me täällä parlamentissa ennemminkin vähemmän ähm, liikkumisvapautta, fintech-yritysten innovatiivista vapautta, toisin sanoen mikä vie innovaatiota eteenpäin ja mitä meidän täällä parlamentissa täytyy tehdä, jotta me sitten äh, aseta esteitä tiellenne ja annamme mahdollisimman paljon tilaa kilpailulle ja innovaatiolle. Beatriz, ahora ya dejamos el turno. Muchas preguntas en el... Kiitoksia. Sitten vastausten vuoro, mutta voitte itse valita järjestyksen. ellei teille sitten ole suoraan esitetty kysymyksiä. Um, so Vicky, on, on your PENCORA, which is about stimulating innovation kysymyksen, joka liittyy innovaation tukemiseen fintechissä. Tässä me puhuimme taas tästä eh, turvallisesta satelliympäristöstä, mutta fintech liittyy myöskin ekosysteemeihin tässä. Avaimena on se, mitkä seikat toimivat erittäin hyvin. Meillä on erilaisia seikkoja, jotka saatamme yhteen – Sometimes it's very basic, sometimes it's just team do it, let's get together. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, olla yhteyksissä asiantuntijoihin ja välillä toimia hiukan konkreettisemmin. Meidän täytyy kysyä ihmisiltä, mitä esimerkkejä heillä on, miten he saavat asiat toteutumaan. Ja sitten nämä nopeuttavat seikat, nehän kehittyvät ajan myötä. Meillä on itse asiassa ohjelmia, joita meillä oli parikymmentä yritystä ja 1,9 miljoonaa. Tämä oli mm, Britanniassa. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, kuinka nämä eri mallit toimivat ja tämä on tietyllä tavalla mm, perusvaatimus. Uskoakseni voimme hyödyttää toinen toisiamme ja todellakin rohkaisisin tarttumaan tähän nousevan äh, Fintekin Klarnon edustajan kanssa samaa mieltä. Tarvitaan myöskin tätä todellakin tartutaan kuluttajiin, näemme monien startup-yrittäjien kohdalla. He taistelevat siinä, että kuluttajat maksuvat heidän palvelunsa sitten Benoalerelle muille kysymykset, jotka esitettiin suoraan minulle. Minun havaintoni kymmenen vuoden kokemuksen jälkeen tältä alalta, ja minä olen todellakin aloittanut hyvin pienestä, olen aloittanut hyvin pienistä startup-ryhmistä, on ollut aivan alusta lähtien mukana. Seitsemän vuotta sitten maksut olivat tärkeät pari vuotta sitten nämä advice kysymykset ja me olemme nyt siirtyneet eteenpäin. Olemme nähneet jonkin verran menestystä. Meillä on noin 29 hyvin tärkeää suurta yritystä Yhdysvalloissa, Kiinassa. Meillä tämä on niin jakautunutta Aina kun pohditaan säätelyä, uskoakseni pitää pohtia sitä, mikä on oikea tapa ja aika valvoa toimintaan. Tarvitsemme tällaisen mekanismin, johon viitattiin. Uskoakseni tärkeintä on asiakkaan suojeleminen. Ja tämä liittyy aivan kyberturvallisuuden perusteisiin. Meidän täytyy kuluttajan tietoja suojella ja saada tässä tehtävässä ratkaisut löydettyä oikein. Ehkä vastasin kysymyksiin. Tania. Kiitos sitten Tania. Thank you. There was some questions. Kiitoksia. Tässä tuli joitakin kysymyksiä. Onko tämän päivän lainsäädäntö riittävä? Pitääkö sitä kenties tarkastaa, tarkistaa? Ja sitten tuli myös kysymys tämänhetkisistä lainsäädäntöistä. Onko heillä tarvittava tietoja, ja valmiudet säädellä rahoitusteknologiaa? Vastauksena on sekä kyllä että ei. PST2 on hyvä askel fintekin suuntaan. Se mahdollistaa uuden tyyppiset palvelut, uuden tyyppiset yritykset, mutta samanaikaisesti ensin pitää asettaa asiakaskuluttaja ja mahdollistaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille markkinatoimijoille – ja ongelma on tämän kakkostason lainsäädännön kohdalla toisen toisessa maksupalveludirektiivissä varsin usein on ollut tällainen käsite, ja se liittyy myös tämän hetkisiin tapahtumiin, kun tätä tekstiä, äh, direktiiviä on laadittu, että turvallisuus liian usein esitetään verukkeena, joka estääkin innovaation toteutumisen. Ja innovaation pelko. Sitten kysymässä tavallaan turvallisuuden ja muka, käyttömukavuuden asiakkaan kohdalla se, että on yksi tiukka lainsäädäntö ja käytetään tällaista yhtä kokoa kaikille lähestymistapaa. Meistä se ei ole oikea tapa säännellä rahoitusteknologia-alaa. Haluaisin myös unohtaa sellaisen ajatuksen, että fintech-yritykset eivät halua olla valvottuja tai säännöitä. Kyllä ne haluavat. Se on vanhentunut väärinkäsitys, mutta on ratkaisevan tärkeää näille yrityksille, että niitä säännellään niin kuin ne tulevatkin olemaan toisen maksupalveludirektiivin kohdalla, koska näin ne voittavat kuluttajan luottamuksen ja pystyvät kilpailemaan globaalissa yhteydessä myös. meidän pitäisi tarkastella tiettyjä periaatteita, kun säännellään fintech-sektoria. Pitäisi varmistaa, että kuluttaja tulee aina ykköseksi ja meidän pitäisi antaa heidän valvoa omaa datansa ja pitäisi valvoa, että direktiivin toisen osan lainsäädäntö sopii yhteen tiettyjen periaatteiden kanssa kuluttajan pitäisi voida kuljettaa data mukanaan, miten häntä huvittaa. Meidän pitää varmistaa, että teknologia on neutraalia tai teknologian neutraalius, eikä meillä pitäisi olla sellaista sääntelyä, joka suosii tai syrjii tiettyjä teknologioita esimerkiksi kun se, se tällaiset nämä API-sovellukset ovat erittäin tärkeitä, nämä liittymäsovellukset, mutta suora pääsy palveluihin on myös tärkeä kysymys. Sitten meidän pitäisi varmistaa, että on lainsäädäntö ja sääntely on suhteellista, mutta tämä pitäisi yhdistää vahvan valvonnan kanssa yhteen. Kiitoksia. Sitten Richard. So I feel as I'm stealing the microphone from you, <laughs> uh, but I promise I'm not. Minusta tuntuu siltä, että vien täältä mikrofonin, mutta en kyllä tee sitä. Monet äh, Talian pointit olivat fantastisia. Siinä puhuttiin innovaatiokulttuurista ja asioista, jotka on pidettävä mielessä. Ehkäpä vain äh, reisasin kysymyksiin liittyen äh, sääntelijöihin ja riskimallintamiseen ja edustajan Beresin kysymys siitä, että mm, pitäisi saada suoja-alusta lähtien. Fintech on erittäin tärkeä riski hallinnon ja petoksen torjunnan suhteen, syberturvallisuuden suhteen. Tämä on yksi kaikkein kiinnostavimmista aloista fintech-yrityksille, kun ne kehittävät tuotteita, koska ne tietävät, että niillä on todella hyvät myyntimahdollisuudet kaikilla muille toimijoille alalla, joten tuolla äh, alueella tapahtuu todella paljon. Se on hyvin rohkaiseva. Monet ihmiset ovat puhuneet PayPalista äh, ikään kuin tällaisena riskinhallintayrityksenä. Sitähän me teimme mm, minä sanoin, että otimme ikään kuin kitkan pois maksuista. Äh, se, mitä me teimme, oli, että me ymmärsimme, että joku asia oli liian riskialtis ja pysäytimme sen. Ja tämä on osa tätä luotettua brändiä, joka meillä on, ja osa tätä menestystämme, myös muiden panelistien menestystä, se miten sääntelijät katsovat asioita. Mm, täällä mainitsettiin FCIA, joka on ehkä tärkein säätelijä. Ähm, meillä äh, vähittäiskauppiailla oli sähköisen kaupan äh, osastoja, yksiköitä ennen, mutta nyt he ovat ymmärtäneet, että sen täytyy olla äh, täydellinen osa heidän toimintaansa. Meidän pitäisi edistää tätä asia. Se on erittäin tärkeää. Meillä on paljon syitä olla myönteisiä. Säätelijät ovat olleet hyvin äh, ymmärtäväisiä globaalisti. Ei tarvinnut käsitellä monia asioita, jotka liittyvät pankkikriisiin ja Baselin säädöksiin ja miten äh, ihmeessä selvitä siitä. Että jotkut ovat vasta heräämässä fintekiin, mutta kyllä tässä on ihan myönteisiä piirteitä. Mm, ja pääomamarkkinat. Fintechissä on hyvin paljon kiintoisia kehityssuuntauksia. Puhutaan jo markkinapaikkojen lainanannosta, mutta se, mitä fintech-yritykset voivat tehdä luomaan räätälöidympiä mm, luottopalveluita eh, ihan pienimääräisille summille, mutta tehdä se sillä tavoin, että se ei ole riskialtista meille, niin mm, Yhdysvalloissa tehdään paljon asioita, jotka voidaan toteuttaa myös Euroopassa, mutta täytyy myös varmistaa, että näiden palveluiden luvanvaraistaminen on mahdollista myös täällä Euroopassa. Ähm, Kiitoksia. En tiedä, kirjasinko kaikki kysymykset oikein ylös. Yritän nostaa esiin muutamia tärkeitä aspekteja. Äh, periaatteessa on ihan tarpeeksi äh, sääntelyä kun perustin yrityksiä, meillä oli neljä työntekijää, minun piti 25 prosenttia henkilöstöstä käyttää siihen, että ymmärtäisimme ylipäätänsä, millaista sääntelystä on kyse. Se tietenkin rajoittaa yrityksen kasvua ja siitä näkökulmasta tai siitäkin johtuu, että nämä asiat liittyvät yhä enemmän toisiinsa maksut, rahoitus, sähköinen laskutus. Tämä on haaste lainsäätäjälle näiden asioiden eh, ymmärtäminen, yhteen kasvamisen sääntely, mutta toisaalta tämä on myös pohja sille, että syntyy digitaaliset markkinat, yhtenäiset eurooppalaiset digitaaliset markkinat. Vain tällä tavoin PK-yritykset eh, voivat eh, hakea rahoitusta myös muualta kuin Ähm, nurkan takana olevalta pankilta. Paperilla tätä ei tietenkään voida tehdä ja siksi äh, Fintech on erittäin tärkeä edellytys. Meidän olisi katsottava näitä olemassa olevia sääntöjä moneltakin kannalta yhtäältä sillä tavalla, että niitä on sopeutettava eri tarjoajiin. On eri asia, toimiiko pankkina tai pienyrityksenä ja sitten on näitä hiekkalaatikkojärjestelyjä. On otettava huomioon erilaiset koot ja eri riskialtistukset. Toinen asia, sen näin myös työssäni EU-ssa, on teknologianeutraalius. Ne me voi lainsääntäjänä, emmekä fintekeinä aina ymmärtää, millaista teknologia tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua, joten periaatteen täytyy olla teknologian neutraalius, miten esimerkiksi integriys ja autenttisuus taataan sähköisen allekirjoituksen tai jonkun muun menetelmän kautta, niin markkinoiden pitää tässä saada valita oikea ratkaisu. Ja kolmas tärkeä aspekti, se on noussut tällaiseen, on harmonisointi EUn sisällä. Hyvin usein olen nähnyt EUn direktiiviä, jotka halusivat harmonisoida, mutta loppujen lopuksi eh, paikalliset erot vain vahvistuivat eh, verrattuna tilanteeseen ennen direktiiviä, eikä se voi tietenkään ole direktiivin tarkoitus, erityisesti kun eh, tavoitteena on se, että halutaan, että eurooppalaisista markkinoista tulee globaalisti merkittävää ja käymme kilpailua yhdysvaltalaisten tai aasialaisten yritysten kanssa, jossa tätä monimutkaisuutta ei ole. Ja yritykset voivat äh, hakea paljon helpommin rahoitusta suuremmilla summilla ja pystyvät sitten dominoimaan eurooppalaisia markkinoita. Kyllä meillä täytyy olla samat säännöt kaikille. Kiitoksia. Los cuatro Kiitoksia. Tämä oli todella kiinnostava. Sitten siirrytään nyt tähän toiseen paneeliin. Mahdollisuudet ja haasteet. Aiheena kolme puhujaa. Ensin Steven Major, mutta ikävä kyllä hän ei päässyt paikalle lakon takia Saksassa ja siksi hän korvaa eh, herra Mikavik Esmasta. Ja hän puhuu valvonnan ja sääntelyn kannalta asiasta. Ja sen jälkeen vielä kaksi puhujaa. Ja sitten on herättänyt Gren Van Elsen äh, Beukista ja Jesse McWaters World Economic Forumista. Tämä viimeinen on videon kautta. Ja hän on siellä valmiina. Nyt annan puheenvuoron Jakun Mikalikille. Nyt on jäsenä ponente. Viisi minuuttia kaikille, jotta jää aikaa keskustelua. Ah, thank you, Mr. Chairman. Uh, firstly, my... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi äh, Steve Majorin puolesta, äh, koska hänen lentonsa peruttiin, niin hän ei voi olla täällä tänään. Ja tietenkin minulla on suuri kunnia ja ilo, että Esma on kutsuttu tähän kuulemiseen ja tulen esittelemään äh, muutamia näkemyksiä arvopaperimarkkinisääntelijöiltä, esimerkiksi investointi perustuva joukkorahoistus ja myöskin hajautetun teknologia. Ja tulen kertomaan siitä, mitä ESMA ei, ja EOPA ovat tehneet. Esimerkiksi automaattiset niin neuvonantoja ähm, massadata. Suurin osa näistä ilmiöistä, joista me puhumme tänään, äh, ovat vielä varsin lapsenkengissä, eivätkä ne vielä ole niin murroksellisia olemassa oleville markkinajärjestelyille. Uskomme, että erilaiset kehitysasteet ja erilaiset innovatiiviset hankkeet tarvitsevat erilaista sääntelyä ja valvontaa. Ja siksi olemme ryhtyneet, päättäneet, että odotamme, tutkimme ja tarkastelemme. Sijoittajien suoja on erittäin tärkeää ja siksi uskomme, että meidän on löydettävä tasapaino eri lähestymistapien kanssa. Toisaalta varovainen lähestymistapa Äh, toinen vaihtoehto on se, että annetaan äh, startup-yritysten kasvua tai sitten äh, voidaan asettaa vastakkain sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä ja äh, reilu kilpailu olemassa olevien äh, toimijoiden ja uusien teknologian välillä. On tärkeää myös sanoa, että kehitystä on ollut hyvin paljon fintech-alalla Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Se on edellä verrattuna Eurooppaan ja siksi ESMA on jatkuvassa yhteydessä kansainvälisten säätelijöiden kanssa, jotta ymmärrettäisiin hyvin äh, hyödyt ja riskit ja mahdollisuudet, jotka liittyvät tähän kehitykseen ja tietenkin josko on myös aivan oikea areena äh, mielipiteen vaihtoon erilaisista kehityksistä. Ensinpä haluaisin puhua joukkorahoituksesta. ESMA eh, julkaisi lausuntonsa ja neuvonantonsa eh, tästä joulukuussa 2014. Sen jälkeen ei ole ollut kovinkaan paljon poliittista halua luoda EUn eh, laajuista sääntelyä mm, Tietenkin jotkut säännöt koskevat myös joukkorahoitusta, mutta tämän jälkeen yhdeksän jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön kansallisia toimenpiteitä ja tämä saattaa johtaa markkinoiden äh, sirpaloitumiseen ja kyvyttömyyteen luoda mahdollisuuksia rajat ylittäville investoinnille. Tämä on täysin päinvastaista kuin mitä me sanoimme, että pitäisi tehdä äh, vuonna 2014. Kuitenkin me seuraamme kehitystä tällaisella valvontafoorumilla ja olemme huomanneet, että joukkorahoituksen volyymi on ollut varsin alhainen, noin 525 miljoonaa vuonna 2015. Sitten menisin tähän automaattiseen neuvonantoon, Automated Advice. Tässä meillä on komission mm, vihreä kirja, tai tämä liittyy tähän vähittäisrahoitukseen vihreään kirjaan. Se ei ole mm, kysy, kysy pelkästään Äh, sijoitusneuvoista, vaan siinä voidaan myös äh, vertailla tuotteita ja kehittää, äh, seurata kehityssuuntauksia tällä hetkellä. Tämä kattaa vain noin prosentin hoidettavina olevista varoista eu ja Yhdysvalloissa, mutta oletetaan, että tämä tulee kasvamaan 600-2500 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Ja, äh, voidaan siirtyä tällaiseen maksipohjaiseen ähm, neuvoantomalliin, jolla voitaisiin poistaa petokset ja vilpit joissain maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa, on nähty linkki markkinoiden kasvun ja petoskielon välillä. Ähm, lisäksi MIFIDin, IDDn, PRIPSin, PSDn sääntelyn pitäisi olla ihan riittävää. Ja sääntelyviranomaiset tulevat tekemään yhteisen raportin tulevina viikkoina, joka seuraa tätä meidän keskusteluasiakirjaamme, jonka julkaisimme joulukuussa 2015. Sitten ehkä ihan lyhyesti vielä hajautetun tilikirjan teknologiasta. Olemme seuranneet sitä vuodesta vuodesta 2015 lähtien äh, hoitetun tilikirjan teknologiaa arvopaperimarkkinoilla olemme seuranneet mm, ja olemme tarkastelleet asiaa. Tulemme äh, julkaisemaan näkemyksemme vuoden 2017 alkupuolella. Kuitenkin monet hajauton tilikerran teknologian hankkeet ovat sellaisia, että ne käynnistyvät kunnolla vasta vuonna 2017. Siksipä nykyinen säätely on varsin tällaista teknologia-agnostista. Se tarkoittaa että kustannusten väheneminen saattaa puuttaa, poistaa joitakin sääntelyohjaamia välineitä, kuten CCP tai CSD. Ja sitten äh, kolme valvontaviranomaista tulevat pian äh, tutkimaan massadatan merkitystä äh, ja sitä, miten se vaikuttaa sijoitustoimintaan Euroopassa. Pahoillanti joudun hiukan keskeyttämään. Seuraavaksi puheenvuoron saa Van Nieuwenhuizen. Äh. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä Van Nieuwenhuizen. Mielelläni puhun hiukan kuluttajan näkökulmasta äh, liittyen fintechiin. Äh, fintech on yksi näistä muotisanoista tänä vuonna. Digitalisaatio ja maksupalvelut vaikuttavat erittäin syöllisesti siihen, kuinka päivittäin kuluttajat talouttaan ratkovat, mutta myöskin tämä liittyy säätelypuitteistoon ja siihen, kuinka suojelemme kuluttajia, kun he näin toimivat. Eli meidän viestimme on se, että muutos on todellakin tervetullutta, mutta me tarvitsemme digitaalista päivitystä kuluttajien suojeluun. Me emme saa kuitenkaan samaan aikaan unohtaa, että älykkäät äh, mm, alustat ja sovellukset eivät tule ratkaisemaan kaikkea, vaikka ne olisivat kuinka älykkäitä algoritmeja. Ihmiset äh, pitävät yksinkertaisia, avoimia ja kustannustehokkaita ratkaisuja yhä parhaimpina. Emme saa siis unohtaa tätä. Nyt jos tarkastelemme haasteita ja mahdollisuuksia ja määrittelemme sen, mille fintech perustuu, luullisesti verkkovälitteisyys on kaikkein tärkein. Nyt menen nopeasti näitä eteenpäin. Ähm, verkkovälitteisyys tarkoittaa sitä, että palvelun välittäminen on edullisempaa ja myöskin kuluttajat saavat palvelun helpommin saatavilleen ja tämä kasvattaa kilpailua, mutta tämän lisäksi monia kysymyksiä herää. Entäpä ne ihmiset, jotka ovat digitaalisesti lukutaidottomia, maksavatko he tulevaisuudessa palvelusta enemmän? Entä sitten ähm, tällaiset äh, myrkylliset ympäristöt, huonot lainat ja niin edespäin, ne ovat aivan muutamien klikkauksen päässä nykyisin. Me mainitsimme jo myös joukkorahoituksen. Tämäkin on hyvin trendikäs kysymys, voi kiinnostaa kuluttajia, mutta ähm, investoijien suojelun kannalta meillä ei ole mitään toimia vielä eurooppalaisella ähm, kentällä – Äh, kuten ESMAN joukkorahoitusraportista on tullut aikaisemmin esiin. Myöskin nämä hintavertailuverkkosivut eräissä jäsenmaissa, niitä on jo äh, ainakin 50 prosenttia. Mm, esimerkiksi äh, vakuutusten alalla ja tämä saattaa johtaa siihen, että ähm, poljetaan hintoja alaspäin. Tämähän on hyvä asia, mutta tämä saattaa myöskin heikentää tuotteiden laatua sellaiset ähm, asiat, joita kuluttajat eivät äh, osaa tarkistaa, saatetaan, niistä saatetaan tinkiä. Ja toinen seikka siis on se, että meillä on uusia resursseja, uusia tekijöitä. Tämä on hyvä asia tähän asti. Äh, Vähittäisrahoituspalvelut ähm, olivat vanhojen perinteisten toimijoiden kenttää, kuten pankkien usein. Ne myivät läpi kentän ähm, vertailtavia tuotteita, jotka olivat hyvin kalliita. Ja nyt meillä on näitä uusia toimijoita, jotka ovat ehkäpä jo 18 vuotta vanhoja, mutta ne ovat kuitenkin uusia. Ne keskittyvät johonkin tiettyyn palveluun ja niiden kuluttajakokemukset ovat erittäin hyviä, kuten olemme nähneet esimerkiksi rajatylittävien maksujen alalla. Toinen uusi asia, joihin me viittasimme, ovat nämä automaattiset neuvojärjestelmät. Tämä saattaa olla myöskin kiinnostava kuluttajille. Näin he saavat eh, ehkäpä helpommin saatavilleen edullisia neuvoja, mutta ehm, tähän liittyy myöskin haasteita. Itse asiassa yhdistyneessä kuningaskunnassa on eh, kaksi mm, tällaista alustaa. Toinen antaa MIFID ja toinen ei MIFID-neuvoja, mutta kuluttajille molemmat näyttävät aivan samalta, joten tämä on myöskin säätelyn kannalta vielä avoin kysymys. Sitten tämän lisäksi massa datalla saattaa olla ähm, lisää tarjottavaa. Se saattaa tehdä mahdolliseksi tarjota kuluttajille kohdennettuja palveluita, mutta haluaisin korostaa, että tähän liittyy myöskin erittäin suuria yksityisyyssuojariskejä ja syrjäytymiseen liittyviä riskejä. Haluammeko me esimerkiksi äh, että minun Facebook-ystävieni keskimääräisellä koulutustasolla on vaikutus siihen, kuinka edullisen lainan minä saan. Tai että tämän kaltaiset asiat voivat vaikuttaa siihen, saanko minä edullisen terveysvakuutuksen. Massa, data on jotakin, mitä käsitellessä meidän täytyy varmistaa se, että kaikki kuluttajat saavat vielä per- saatavilleen peruspalveluita tällä alalla. Tässä oli muutamia ajatuksia pohdintaan varten. Kiitoksia. Kiitoksia vielä viimeiseksi Jesse McWaters, johon meillä on on videoyhteys. Olkaa hyvä. Thank you so much. Um, it's a great... Kiitoksia kunnia puhua valiokunnalle. Tammikuusta 2014 maailman Economic Forum on tutkinut teknologioita, miten se muuttaa rakenteita, jakelua, kulutusta rahoituspalvelujen kohdalla. Osan tätä työtä olemme haastatelleet 300 asiantuntijaa järjestäneet seminaareja, että ymmärtäisimme paremmin, mitä tämä vaikuttaa rahoitusalan ekosysteemille. Uskon vakaasti, että fintech-innovaatiot pystyvät äh, parantamaan äh, kuluttajien tilannetta, saamaan aikaan joko vakaamman järjestelmän, mutta aina innovaatioiden kohdalla uudet haasteet käyvät käsikädessä mahdollisuuksien kanssa ja pitää toimia tasapainoisella tavalla. Ja tämä on ratkaisevan tärkeää, että voidaan käyttää tätä potentiaalia kunnolla hyväksi fintekin kohdalla. Nyt haluaisin käydä läpi kolme eri innovaatioaluetta rahoituspalveluilla, jotka liittyvät meidän työhömme, ja täällä on jo viitattukin näihin tässä keskustelussa. Ja haluaisin puhua hyvästä hallintotavasta ja huomioihimme tästä. Ensimmäinen innovaation ala on muuttaa kuluttajan kokemusta. Tätä johtaa ennen kaikkea tällaiset nopeat liikkeet uudet firmat, joita kutsutaan fintekeiksi. Niillä on todella keskityt liiketoimintamallit, ne keskittyvät äh, kuluttajan kokemiin häiriöihin ja voittojen yhdistämiseen perinteisten toiminnan kohdalla voidaan nopeuttaa myös yritysten lainansaantia verkossa. Näin voidaan hyvin palvella asiakkaita, mutta kaikkia rahoituslaitoksia kuitenkin pitää valvoa, jotta ne toimivat oikeudenmukaisella sopivalla tavalla. Hyvän hallintotavan pitäisi liittyä myös aktiiviseen yhteydenottoon. Pitäisi olla tavallaan tällaiset aukioloajat, saada sääntelyneuvoja. Näin voidaan tukea säätelijän näkyvyyttä uusien innovaatioiden kohdalla voidaan edistää kehitystä ja saada aikaan myönteisiä suhteita. Tätä tekniikkaa on menestyksestä kehitetty USAssa ja monet sääntöt ovat seuranneet tätä esimerkkiä. Sitten toinen innovaation ala operaatiot olemassa olevien rahoituslaitosten kohdalla, kun kehitetään operatiivista nopeutta ja vähennetään kustannuksia. Tämä on selkeä periaatekysymys perinteisille toimijoille, mutta se on vaikeaa, koska on tavallaan vanhaa informaatioteknologiaa käytössä ja järjestelmät joskus estävät innovaation edistymisestä. on syntynyt uuden tyyppisiä fintech-yrityksiä. Ne auttavat yrityksiä toimimaan nopeasti ja täyttämään sääntelyvelvoitteita Politiikan, politiikkojen täytyy kehitellä uuden tyyppisiä kumppanuuksia äh, perinteisten ja uusien toiminnan välillä. Hyvä esimerkki, niin kuin tässä jo mainittiin, on uusi sääntely, äh, hiekkalaatikko Financial Conduct Authorityn toimesta yhdistyvässä kuningaskunnassa. Näin voidaan testata uusia tuotteita ja palveluita ja näin voidaan saada aikaan kumppanuksia suurien ja pienten laitosten kesken. Lopuksi ollaan yhä enemmän tietoisia että tällainen hajautettu tilikirjateknologia, kuten lohkoketju, voi mahdollistaa inven- uusia inventioita. Näin voidaan tavallaan muuttaa täysin rahoitusmarkkinoita. Unohdetaan perinteiset liiketoimintamallit ja voidaan mahdollistaa uudet valmiudet, kuten harkinnanvaraiset toimitusajat Hyvä hallintotapa on tärkeä ja tässä tarvitaan aktiivista osallistumista, mitä tulee valvojiin ja sääntelijöihin. Tämä on todella hieno kerran sukupuolessa mahdollisuus ottaa käyttöön mekanismeja, jotka saavat aikaan avoimemman, oikeudenmukaisemman, järjestelmän kannalta vakaamman rahoitusjärjestelmän sääntelijät, valvojat ja poliitikot, heidän kaikkien pitäisi olla tyytyväisiä tästä ilmiöstä, pitää silmät avoinna ajatellen uuden infrastruktuurin rakennetta, koota yhteen omia vaatimuksia valmiuksista, jonka kautta voidaan tehokkaammin valvoa ja vastata riskien syntymisen rahoitusjärjestelmässä. Kiitoksia. Muy muchísimas gracias. Kiitoksia. Ja nyt sitten vuorossa jälleen keskustelu. Kora ensimmäisenä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näitä kolmea puhujaa myöskin heidän mielenkiintoisista esityksistään. Ihan vain muutama lyhyt kysymys. Ensinnäkin sääntelijälle, koska puhuitte myös osittain Jopan ja Evan puolesta – Meillä on nämä eri toimijat, meillä on olemassa olevat toimijat, uudet fintechit, hyvin pienistä, hyvin suurista. Meillä on myös suuret teknologiayritykset, Googlet ja Amazonit ja muut, jotka ovat myös tällä alalla koska suuri osa meidän lainsäädännöstämme keskittyy instituutioihin, lisenssointiin eh, niin poispäin. Miten tämä vaikuttaa tasa-arvoiseen pelikenttään ja mitä mieltä olette siitä, että katsottaisiin enemmän toimintaa eikä niinkään kuka palvelua tarjoaa. Eli ei keskitytä niinkään instituutioihin, vaan enemminkin siihen, että onko kyse maksuista tai jostain toisesta palvelusta. Ja sitten ehkä lisäkysymys mm, valvojalle myös kuinka pitkälti tämä vaikuttaa myös teidän omaan työhönne valvojana, koska on aivan eri asia jos teidän lakimiehenä täytyy laittaa rasti ruutuun vai jos teidän täytyy katsoa, että onko jotain mm, vinoutumia algoritmeissa, onko teillä oikea henkilökuhta, äh, onko teillä myös äh, teknisesti taitavia mukana. Ja sitten viimeinen kysymys äh, World Economic Forumin puhujalle. Näettekö eroja Euroopan ja muun maailman välillä, kun on kyse innovoinnista, innovoin ekosysteemistä, näettekö eroja, olemmeko eturintamassa vai jäljessä, pitäisikö meidän panostaa enemmän vai voimmeko ehkä olla ylpeitä siitä, mitä meillä jo on. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia ST-ryhmästä. Ai anteeksi, Olkaa hyvä. Sorry, Ryan. Brian. Very, very briefly, I... Fascinating presentation. Kiitoksia Tämä oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Kaikki nämä kolme puhuu, puheenvuoroa olivat hyvin mielenkiintoisia, mutta vain ensimmäinen kysymys. Hän toi esiin erittäin mielenkiintoisen huomion liittyen suureen ihmisryhmään, joka saattaa jäädä sivuun tämän vallankumouksen vuoksi. Yhdeksän miljoonaa ihmistä, uskoakseni aikaisemmin sanottiin, äh, Briteissä ovat tilanteessa, jossa heillä ei ole pääsyä näihin uusiin palveluihin, joita on tullut pankkisektorille viime vuosina. Ja sitten hän sanoi myöskin, että yksi mahdollinen negatiivinen puoli saattaisi olla se, että ihmiset, jotka eivät näitä palveluita pysty käyttämään tai niihin pääsi, joutuvat maksamaan enemmän. Ja minun kysymykseni on tämä, mikä on teollisuuden vastuu tai mikä sen pitäisi olla, kun ajattelemme vakuutusalaa niin, ettei kokonainen ihmisjoukko ja tämän radikaalin muutoksen jalkoihin. Missä, millä tasolla vastuu on? Onko se kansallisella vai Euroopan tasolla vai onko teollisuudella jokin vastuu kannettavanaan siinä, että pyritään varmistamaan se, että ihmiset saavat ne palvelut, joita tarvitsevat, vaikka he saattavat olla niin kutsutusti, kuten te sanoitte, digitaalisesti lukutaidottomia. Peres. Useitakin kysymyksiä ensin. Tietenkin lähtökohtana tässä on maksut, mutta myös monia muita kehityksiä on, jotka ovat käyttää hyväksi innovaatiostrategiaa liittyen lohkoketjuihin ja kryptologisiin sovelluksiin. On siis monenlaisia palveluita, joita voidaan tarjota, ja miten pitäisi liittää tämä teknologinen innovointi eh, yhteen työn kanssa, jota teemme rahanpesun vastaista toiminnasta, koska tällä hetkellä komissio on tehnyt ehdotuksia, mutta kun ajatellaan teidän asiantuntemusta, niin se on tärkeää. Miten me lainsäätäjinä jo tässä vaiheessa voimme puuttua jotta varmistetaan se, että asiat eivät lähde kulkemaan väärään suuntaan toisin kuin lainsäätäjä haluaisi. Sitten vielä ehkä yksi viimeinen kohta Bökin edustajalle. Jaan myös teidän huolenne on valiokuntamme on tullut erilaisia vetoomuksia, jotka ovat peräisin kansalaisilta, jotka ovat joutuneet petoksen uhreiksi, jotka ovat äh, vahingossa eksyneet vääriin paikkoihin netissä ja ovat joutuneet sitten lähes ryöstetyiksi. Joten mitä ehdottaisitte? Voisitteko antaa konkreettisia ehdotuksia, miten pitäisi toimia? Miten voisimme yrittää muuttaa lainsäädäntöä? Näinkö pitäisi toimia vai pitäisikö toimia varsin vapaasti valvojien kohdalla? Minkälaisia toimintatapoja suosittelette, jotta petokset, tämmöiset petokset eivät heikennä innovaation mahdollisuuksia? Kiitoksia. Sitten ECRstä herra Fox varjostele. Uh, thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Saanen kiittää puhujia heidän esityksistään. Olette tietoisia varmaan siitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa äh, säätelijä on luonut tällaisen hiekkalaatikkojärjestelyn, fintech-säätelyn rohkaisemiseksi. Ja nyt on huhuja siitä, että tällainen eurooppalainen hiekkalaatikko luotaisiin. Ja haluaisin mm, kuulla teidän näkemyksenne siitä. Jos se luotaisiin, niin miten se mielestäne toimisi? Yhdistyneen kuningaskunta on jakanut tuon jekkalaatikon kahdenvälisesti esimerkiksi Singaporen kanssa ja se toimii hyvin. Voisiko alkupiste olla se, että keskitytään eurooppalaisiin fintech-keskuksiin ja yhdistettäisiin ne, vai olisiko meillä tällainen kaiken kattava lähestymistapa? Ja sitten Koran kysymyksestä lähtien, mikä ehkäisee Eurooppaa öö, va- vahvistamasta toimintaansa ja luomaan seuraavan suuren fintekin. Miten voimme kilpailla Piilaakson kanssa? Kiitokset, herra Reimor. Ja, Niin, minäkin haluaisin tähän liittyen kysyä, miten voimme vahvistaa kuluttajansuojaa, mitä ihan konkreettisia ehdotuksia teet te, jotka me helposti voimme toteuttaa kaikissa 28 jäsenvaltiossa tavalla, joka on nopea ja tehokas. Ja sitten liittyen siihen, mitä jo aikaisemmin sanoin, pelkään pahoin, että suurempi joustavuus fintech-tuotteissa aiheuttaa uusia ongelmia, joita meillä ei klassisissa pankkituotteissa ole ollut johtuen alhaisemmista transaktiokustannuksista ja no, suuremmista nopeuksista. Ja, vielen äh, Von meiner Seite niin, kiitoksia. Minä halusin lyhyen kysymyksen esittää. Ei ole yleistä määritelmää fintekeille. Onko teillä joku määritelmä siitä, mitä fintekit oikeastaan ovat? Haluatteko tuollaista määritelmää? Ja eikö ole ehkä vaarallista, että säätelemme jotain, jota emme ole oikeastaan kunnolla edes määritelleet? Yeah, yeah, a lot of questions for... tuleekin paljon kysymyksiä. Sitten kolme vastaajaa. Kuka tahansa teistä voi aloittaa. Kiitoksia kysymyksistänne ja kommenteista. Viittaan tähän. Vastaan Koran kysymykseen ja sitten Rava Beresin kysymykseen. Olette ihan oikeassa, kun sanotte, että olemme keskittyneet pääasiassa kuluttajan suoja lainsäädäntöön vähemmän tavallaan toimintatapoihin me joskus saaneet aikaan erilaisia sääntöjä eri sektoreilta. Mainitsittekin arvopaperit ja ähm, vakuutusalan, niissä tarvitaan ihan erityyppistä järjestelyä, kun ajatellaan sääntelytoimintaa. Tähän mennessä olemme yrittäneet hoitaa asian sääntelyyhteistyön kautta eri sektoreiden kesken Euroopan ja kansallisen tason välillä. Ja tämä liittyy äh, mm, rahanpesuvastaiseen direktiiviin ja miten näitä riskejä arvioidaan rahoitussektorilla ja tulette näkemään, että tämä Tässä ei toimita niinkään ähm, lainsäädännöllisesti, vaan määritellään nämä toimintatavat. Puhutaan esimerkiksi omaisuuden hallinnasta ja niin edelleen. Eh, pitkälle tämä on tällaista ykköstason kehitystä tällä hetkellä. Sitten toinen aspekti liittyy siihen, mitä tehdään ero suurempien ja pienempien toiminnan kesken. Tähän liittyy suhteellisuusperiaate ja miten suhteellisuus määritellään – Tämä on oikeastaan pikemminkin kysymys yhteislainsäätäjille, Sitten mitä tulee valvontaa, niin ehkä pitäisi toimia ennakkoluuttamusta ja ajatellaan tulevaa kehitystä. Sääntelijät ovat siirtymässä riskipohjaiseen toimintaan ja pyrkivät varmistamaan erilaiset ongelmalliset algoritmit, joita voivat käyttää sitten vielä Rova Foxin kysymykseen. Se koski eurooppalaista sandbox- ja kaatikohanketta. Esimerkiksi on käsitelty ja kun me annoimme lausuntomme joukkorahoituksesta, me puolsimme tällaista yhteistä standardia perussääntöjä. Joukkorahoituksessa oli yksi ensimmäistä fintech-hankkeesta Euroopassa. Ja jotta voidaan luoda tällainen hiekkalaatikojärjestelmä, niin tämä liittyy pitkälti resursseihin, joita sääntelijöillä on. Ja tämä olisi hiukan kunnianhimoisempaa täällä Euroopassa, jos luotaisiin tällaista. Kiitos. Yes, uh, thanks for all those, um, well... Kiitoksia kaikista näistä melkoisen haastavistakin kysymyksistä. Yleisesti ottaen haluaisin todeta, että vähittäisrahoituspalveluissa kuluttajat taistelevat ennen kaikkea siksi, että monet tuotteet ovat niin monimutkaisia. Kuluttajat ovat hiukan hukassa, he eivät saa kylliksi hyviä neuvoja. Me ehdotamme yleisesti ottaen sen sijaan, että meillä olisi enemmän tuotteisiin liittyvää säätelyä. Me olemme käsitelleet kysymyksiä, ennen kaikkea niin, että annetaan enemmän tietoa, luodaan avoimuutta, luodaan hirvittävät määrät äh, yritystoimintaan liittyviä sääntöjä. Ne ovat erilaisia sitten esimerkiksi omaisuusarjan hoitajille ja pankeille ja niin edespäin. Me luomme erittäin monimutkaisen säätelypuitteiston. Mutta jos me ajattelisimme aivan perusrahoitustarpeita, kuten esimerkiksi pankkitiliä, säästötiliä, vakuutuksia, jos meillä olisi kuluttajille suunnitelma, voitaisiin ajatella, että he turvautuvat joko standardituotteeseen tai sitten sen ulkopuoliseen tuotteeseen, eikä tarvittaisi niin hirvittävää määrää säätelyä. Ja toisekseen me tarvitsemme myöskin parempaa säätelyä, jos katsomme näitä sääntöjä. On erittäin tärkeää, että MIFID-ehtoja täytetään, että ihmiset äh, saavat tuotteisiin liittyvää tietoa. Tämä liittyy myöskin äh, ESMAn soveltuvuusarvioon. Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä ottaa huomioon. Fintech voi todellakin auttaa tässä uskoakseni. Se voi luoda yksinkertaisempaa, avoimempaa eh, ja kustannustehokkaampaa eh, palvelun tarjontaa kuluttajille. Se voi todellakin auttaa. Um, two of these questions. Uh, firstly, on the question of do we need a definition of, of fintech?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 So I am going to give the floor for the... Kiitoksia. Sitten vielä lopuksi esittelijä. Koora, ole hyvä. Uh, Kiitoksia kaikille siitä, että tulitte tänne kiehtovaan kuulemiseen. Mielestäni tämä oli erittäin mielenkiintoista ja te olette uh, antaneet meille ajattelemisen aihetta. Odotan kovasti tämän mietinnön työstämistä yhdessä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, koska jos me voimme saada aikaan tuotteita, jotka ovat nopeampia, halvempia ja parempia, niin kyllä meidän pitäisi varmistaa, että saamme ne tänne Eurooppaan ja että voimme olla kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti. Joten kiitoksia siitä, että tulitte tänne luoksemme ja voimme varmasti pysyä yhteyksissä tulevina kuukausina. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia. Kiitän myös kaikkia puhujamme. Sitten jatketaan esityslistalla. tämän mielenkiintoisen kuulemisen jälkeen.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 Bueno, continuamos. Por favor. Please. Keep silence, please. Go out to speak if you don't mind. We can continue with our committee. Thank you. Continuamos ahora con el punto del orden del día establecido. Sitten Please. Decía, establecimiento de un programa de la Unión para... Kyse on eristystoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyteen osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla. 2017-2020 vuosina annamme puheenvuoron esittelijä Philip Lambertille. Please, I really appreciate numerous public and the attendance that comes to this. Paljon kiitoksia puheenjohtajan. hienoa, että näin sankoin joukon ihmiset ovat tulleet keskustelemaan tästä kysymyksestä paikalle. Varmaankin että kiinnostaa tämä hirveän paljon, mutta ellei näin ole, Olkaa hyvät ja poistukaa salista, mikä keskustelman ulkopuolelle. No problem. I'm used to this kind of situation. No, ei tämä mitään haittaa. Minä olen tottunut tämän kaltaiseen tilanteeseen. minä olen ryhmän puheenjohtaja. Minä nyt puhun englantia, se on varmaankin parasta. Emme puhu liian kauaa. Tämä on pieni aloite, mutta tärkeä sellainen. Kyseessä on Ähm, rahoitukseen liittyvä mm, aloite. Se on edellisellä kaudella ollut ryhmien rajat ylittävä aloite ja uskoakseni meidän täytyy pyrkiä se sellaisena pitämäänkin, jotta voisimme päästä eteenpäin. Ja me olemme nyt toimia toimimassa myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Meillä on laaja kannatus. Me tuemme komission ehdotusta ensinnäkin monivuotuinen luonne, joka tällä ää, ähm, alalla on, takaa sen, että palvelut ovat jonkin verran vakaat ja toisekseen sanoi, että meidän on tarvetta rahoittaa paremmin ja seurata rahoitusta. enemmän. ovat kaksi tarvetta, jotka ovat ensisijaisia. Kyseessä ei ole se, että me jotenkin valikoisimme kumppaneita, vaan nämä ovat todellakin ne aloitteet, jotka ovat valikoituneet kaikkien tehtyyn joukosta. Ja lopultakin ohjelman sovellusala ei tue vain, ei kata vain ähm, suosituksia, vaan myös palveluiden puolustamista. Se syy, miksi me haluamme nopeuttaa asiaa, on se, että me haluaisimme saattaa asian päätöksen mahdollisimman nopeasti niin, että eri toimijat pääsisivät nopeasti toimiin, jos mahdollista jo vuonna 2017. Meillä on kaksi tarkistusta, jotka estämme sovellusalaa koskien, että voisimme varmistaa sen, että politiikan alan neuvoa antavat toimet otetaan mukaan, mutta että me myöskin otamme tässä huomioon eri ö, säännöt. Ja tämän lisäksi meillä on kaksi tarkoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoituspalvelussa Euroopan unionin poliittisissa tavoitteissa meidän täytyy ö, pohjata Baselin komitealle ja muille ö, asiantuntijatöille, koska ne ovat tärkeä pohja Euroopan unionin lainsäädännölle. Tämä tarkoittaa sitä, että jo aikaisin syklissä täytyy keskustella ehdotuksista luonnollisesti Euroopan unionin edustajien läsnä ollessa näissä ympyröissä, sillä tiedämme, että puhutaanpa tällä viikolla esimerkiksi Chiilessä, mistä tahansa tulee vaikuttamaan jossakin vaiheessa Euroopan unionin lainsäädäntöön. Ja tämän lisäksi meillä on artiklaa 3 koskeva tarkistus, joka käsittelee edunsaajien vaatimuksia, jotta mitään sekaannusta ei tapahtuisi komission vuotuisen ohjelman ja näiden tuensaajien välillä. Me ehdotamme, että artiklassa 7 poistetaan kappale 2, joka koskee näitä edunsaajia nimenomaisesti. Komission ehdotuksen Ähm, johdanto 14 mukaisesti me ehdotamme sitä, että komissiolle ähm, tuen saajat antavat vuotuisesti selvityksen työstään, jotta voisivat yhä nauttia tuesta. Nämä työt täytyy kuvata yksityiskohtaisesti ja vaikutusarvioita täytyy tehdä, kyllä myöskin kuluarvio ja ottaa mukaan tarvittavat indikaattorit, jotta voidaan näitä toimia arvioida. Miksi me näin teemme? No itse asiassa meidän tarkistuksemme on hiukan samanlainen, jonka Vicky Ford teki IMKossa, ja tämä tietyllä tavalla liittyy nyt IMKon työhön kompromissin hengessä, mutta me olemme myöskin sitä mieltä, että ää, nyt jos tästä artiklasta 7 artiklaan 3 luonnos siirretään, erottelisi unionin ohjelman työohjelmasta, joka koskee parempaa rahoitusta ja rahoituksen seurantaa. Me välttäisimme tämän aikaisemmin esiin tulleen ongelman. Euroopan unionin toimielimet eivät rahoita sataprosenttisesti näitä toimijoita, ja siksi on myöskin perusteltua, että sataprosenttisesti eivät sanelle näiden toimijoiden agendaa. Tässä haluaisin tuoda nämä näiden kahden organisaation tuomit esiin. Tässä kyseessä on ennen kaikkea se, kuka päättää ja kuka maksaa. Nämä asiat halusin mainita nyt mielenkiinnolla. Kuuntelen varjoesittelijöitä niin, että me saamme tämän asian nyt tehtyä mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia, herra Sitten varjoesittelyn vuoro. Ensinnäkin Rova Pietikäinen. First of all, I would... Kiitoksia. Haluaisin ensin kiittää esittelijää täsmällisestä, vastuullisesta toiminnasta mietinnössä. Siinä on tärkeät periaatteet mukana, mutta teknisesti ehkä vaikeampia kysymyksiä. Mutta niin kuin Estia tähän sanoi, 2010 oli tällainen aloite eri ryhmistä – pääryhmien poliittiset aloittivat tämän ohjelman, halusivat lisätä monimuotoisuutta, osallistumista, ymmärrystä rahoituspolitiikassa, joten on ihan oikein, että me jatkamme toimintaamme tällä saralla. Voin sanoa sen verran, että hänen tarkistuksensa ovat meidän hyväksyttävissämme, erityisesti mitä tulee tarkistukseen, jossa jotka ovat pelkästään teknisiä. Pyritään välttämään väärinkäsityksiä siitä, että yleensä tämä on tällaista komission rahoittamaa työtä, koska nyt kuitenkin halutaan enemmän ääniä kuuluviin rahoitusalalla. Ja siksi on varsin hyvä, että tällainen muutos tässä on tehty. En halua käyttää enempää aikaamme, koska tämä tuntuu minusta varsin selkeältä tapaukselta. Kiitos. Kiitos sitten ST-ryhmästä, herra Ludvigsson. För <clears throat> På ett övergripande plan så Kiitoksia. Minä toivotan tervetulleeksi komission ehdotuksen asetuksesta, että tuetaan Finance Watchin ja Better Financein toimintaa nämä pilottihankkeet, tämä aloite pilottihankkeista, jonka komissio käynnisti 2011 lopulla, mahdollisti sen, että nämä elimet ovat voineet parantaa asiantuntemustaan niin ja auttaa kuluttajia käsittelemään rahoitustuotteita ja olemaan mukana eurooppalaisessa lainsäädännössä rahoitustuotteista. Tämä on tärkeä elementti, kun ajatellaan luottamusta rahoitusjärjestelmään meidän mantereellamme kuluttajajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöillä pitäisi olla helppoa ilmaista näkemyksensä eurooppalaista lainsäädännöstä, mutta näiltä järjestöiltä puuttuu riittävät resurssit todella osallistua näihin hyvin teknisiin kysymyksiin, jotka liittyvät lainsäädäntöön, erityisesti rahoituspalvelujen alalla Euroopassa. On tärkeää, että meillä olisi täysin mielipiteiden kirjo, joka näkyy lainsäädäntöprosessissa. Ja Better financing ja Finance Watchin täytyy olla eh, vapaita rahoitusalan vaikutuksesta ja vapaita eh, toteuttamaan toimintansa. Komission asiantuntijoiden pitäisi tehdä enemmän työtä, jotta varmistetaan, se, että rahoituslainsäädännön määräykset ovat helpommin ymmärrettävissä eh, rahoitustuotteiden loppukäyttäjien pitää olla mukana ähm, lainsäätäjien päivittäisessä työssä, joten on erittäin tärkeää, että luodaan uusia työmenetelmiä, jotta tämä onnistuisi. Jos tämän pilottihankkeen on tarkoitus muuttua unionin ohjelmaksi, on tärkeää varmistaa se, että Better Finance ja Finance Watchin äh, rahoituksellista riippumattomuutta komissiosta vahvistetaan. Järjestöjen luottamus riippuu siitä, kuinka riippumattomia ne ovat muista toimijoista. Näiden järjestöjen täytyy yrittää olla täysin riippumattomia toimielimistä. Meidän täytyy olla hyvin varovainen kaikenlaisten mahdollisten eturistiriitojen suhteen. näille järjestöille on hyvin vaikea saada äh, rahoitusta mistään lähteestä, joka äh, olisi rahoitusmaailman ulkopuolella. Siksi on tärkeää, että jatkamme tätä rahoitusta 2014-2020 ohjelmakaudella. Se on tärkeää julkisen edun nimissä. Ja on tärkeää myös sanoa, että tuen esittelijää täysin niissä asioissa, jotka hän mainitsi. Ja toivottavasti löydämme hyvän ratkaisun yhdessä. Kiitoksia. Thank you uh, for the ALDE group, Mr. Kiitoksia sitten alde Muchas gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin poistun täältä, haluaisin onnitella uutta puheenjohtaja, joka täällä puhuu Espanjaa. Ja vaikka hän on vaaleatukkainen, niin hän on kuitenkin minun ystäväni. En nyt jatka tästä sen kum- pidempään. Menen heti asiaan. Minun ryhmäni aikoo tukea jatkuvuutta, niin kuin komissio on esittänyt, kun rahoitetaan näitä tehtäviä. Olemme tietoisia siitä, että näin toimiessamme me tuemme sitä, että kuluttajat saavat parempia palveluita ja myös samalla tuemme tiettyä riippumattomuutta. Myös loppareita vastaan se onkin pluralistisessa maailmassa aivan välttämätöntä. On tavallaan neljä aihetta, jotka ovat aika tärkeitä. Ensinnä komission käyttämät varat ei ole kaikista Olafeista ja muista. Olen varma, että nämä kaksi järjestöä ovat aivan kunniallisia, jotka tässä on mainittu. Mutta haluaisin kuitenkin, että komissiolla on oikeus puuttua vuosittaisessa, vuosittaisessa ohjelmaan tai osaan siitä, jos jotkut ohjelmat eh, unohtuvat tai komissio ei voi rahoittaa tai komissiohan pitää valvoa sitä, että sopimusten säädökset täytyvät eikä voi rahoittaa sellaista, jos toimitaan EU-ta vastaan tietenkin. Mutta herra Lamberin ehdotus oli mielestäni oikean suuntainen. Ehkä voimme hiukan hienosäätä tiettyjä kohteita. Sitten toinen asia, joka meitä huolestuttaa kovasti, on, että jo nyt ollaan uudessa vaiheessa sen suhteen, miten käytetään näitä kahta valittua järjestöä, voittoa tavoittamatta järjestöä. Nyt puhutaan kolmen vuoden jaksosta sen lisäksi, että varmistetaan riippumattomuus. Tämä mahdollistaa myös paljon syvällisemmän työn kurinalaisemmin kuin lyhytaikaisempi hanke, muuta. tätä kautta voidaan paremmin levittää tuloksia ja käyttää hyväksi työtä, jota nämä kaksi järjestöä tekevät. Näin ollen on hyvä seurata tarkasti, mitä IMKO sanoo, jotta voidaan nähdä, mitä voisimme tehdä kuluttajan hyväksi. Ja ensimmäinen asia, nämä kaksi järjestöä eivät tee samaa työtä. Ne eivät ole ihan samanlaisia. Toinen on paljon lähempänä kuluttajia ja kansalaisyhteiskuntaa, ja toinen taas on tällainen pikemminkin tutkimuskeskus, joka arvioi päätöksentekijöitä. Ja näitä molempia kyllä pitää kunnioittaa, mutta todennäköisesti tulen tekemään tarkistuksia asiasta ja otettaisiin mukaan komissio myös tulosten jakeluun, koska jossain vaiheessa komissio voi olla tässä tehtävässä ja myös jäsenvaltiot voivat vaikuttaa siihen, että nämä tiedot päätyvät kaikkiin eh, kolkkiin, koska tämähän on lyhytaikaisempaa työtä ja tavallaan keskitytä työtä ja joillakin, joissakin maissa tämä työ ei ole mitenkään näkynyt. Siksi komission pitäisi auttaa tässä asiassa ja tulen tekemään tämän tyyppisiä tarkistuksia. Muutoin kyllä hyväksyn tämän ja kannatan herra Lamberin tekevää, tekemiä ehdotuksia. ja samoin eh, IMKon ehdotuksia. Ja tulemme siis tekemään jotakin rakentavia ehdotuksia komission roolista. Kiitoksia. Thank you for the GUE, Matt. Kiitoksia GUEsta, Matt Carthy. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hänen työstään tämän mietintöluonnoksen parissa. Me voimme, kuten suurin osa ryhmistä, tukea enemmistöä komission ehdotuksista ja voimme tukea myös kaikkia esittelijän tarkistuksia ja muutamia asioita, jotka olisi hyvä nähdä loppumietinnössä. Meidän täytyy kaikkien tunnustaa, että Finance Watchin ja Better Financein työ on laajempaa kuin vain etujen edistämistä. Tämä tekninen neuvonanto on erittäin tärkeää eh, meille kaikille ja suurin osa tämän valiokunnan mepeistä ovat varmasti henkilökohtaisesti itse hyötyneet tästä. Meidän on myös tunnustettava, että jotta nämä järjestöt voisivat tehdä työnsä tehokkaasti, eli edustaa kuluttajien etua, kun on kyse rahoitusalasta, niin näiden järjestöjen pitää pystyä toimimaan täysin riippumattomasti kaikista instituutioista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne aiheet, joita mm, käsittelevät tutkimuksessaan, eivät aina tyydy tai ilahduta kaikkia, mutta tämä on nimenomaan riippumaton muuttaa. Tämä tarkoittaa, että näiden järjestöjen pitää pystyä suunnittelemaan ja järjestämään työnsä riippumatta komissiosta. Äh, esimerkiksi niiden vuotoinen työsuunnitelma on toteutettava täysin riippumattomasti, joten odotamme kovasti yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tämän asian parissa. Kiitoksia. Thank you, uh, Beatrix von Storch. Kiitoksia Beatrix von Storch. Ja, vielen Dank. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Vaikka täällä ollaankin kovin yksimielisiä, niin minulla oli jo viime keskustelussa äh, epäilykseni, eikä tässä ole kovinkaan paljon äh, muuttunut äh, mikään. Minä en oikein ymmärrä, miksi EU-budjetista lobbausyhdistyksiä, kuten Finance Watchia ja EU Financea rahoitamme. Better Financea rahoitamme. Tässä on kyse yhdistyksistä, jotka neuvovat meitä lainsäädännössä. Meillä on kaikilla mahdollisuuksia hyödyntää parlamentin resursseja ja tutkimuksia. Me voimme hyödyntää ryhmän työntekijöiden tietotaitoja. Meillä on omia työntekijöitä, on puolivaltiollisia tutkimuskeskuksia on hyvin paljon resursseja, joita voimme hyödyntää. Siksipä minä nyt kysynkin, että miksi veronmaksajan pitäisi maksaa kuusi miljoonaa euroa lopareille EUn budjetista kaiken sen lisäksi, mitä veronmaksajat jo maksavat. Tässä on kyse kuudesta miljoonasta eurosta vuosille 2017-2020. Siksi olen tehnyt tarkistuksia, jotta täm, nämä miljoona tuet lopetettaisiin ja odotan kovasti tukeanne tälle. Thank you. Uh, we have here the... Kiitoksia. Sitten komissio on myös paikalla. Herra Salas. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Minä pyrin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt tämän ehdotuksen parissa ja hänen hyvin tukevista kommenteistaan, ähm, kuten ähm, haluaisin kiittää varjoesittelijöitäkin. Tässä mm, edustaja Lamberts mielestäni toi tavoitteen hyvin esiin, kuten myöskin edustaja Ludvigsen, joten en nyt enempää sitä käsittele. Tarttuakseni vain pariin kommenttiin tai ehdotukseen, joita tehtiin vaikka en ole onnistunut äh, näitä ähm, tarkistusluonnoksia vielä näkemäänkään. Ohjelmamodaliteetin uudelleen muokkaaminen ja siirto artiklasta 7 artiklaan 3, jos nyt ymmärsin oikein, tavoitteen saavuttamiseksi. Meidän täytyy ehkäpä tarkistaa, onko tämä Euroopan unionin talousarvion sääntöjen mukaista. Pieni siis äh, tutkintavaraus. Meidän täytyy varmistaa, emme näin toimiessamme rikkoisi mitään sääntöjä. Sitten liittyen Calvin Jambonin kommentteihin, voin vahvistaa sen, että komissio on vastuussa näiden ohjelmien toteutuksesta ja tulee olemaan varovainen, kun ohjaa kulutusta, joka sisältyy tähän ehdotukseen. Ja kuten aikaisemminkin todettua, ei ole niin, että meidän täytyy kaikki näiden kahden toimijan ohjelman osaset yksityiskohtaisesti tarkastella, vaan me määrittelemme tietyt tavoitteet ja sitten tarkastamme, onko ne tavoitettu ennen kuin teemme maksut. Ja tähän valmistelevaan toimeen ja pilottihankkeeseen liittyen olen varma, että järjestelmä tulee toimimaan uudenkin rakenteen mukaisesti. Mm, paljon kiitoksia Ekon valiokunnallekin. Toivottavasti parlamentti tulee IMKO-valiokunnan lausunnon taakse olisi hyvä edetä nopeasti, kuten edustaja Lambert sanoi, se olisi hyvä, että me pääsimme jo jonkin verran tulevaisuuden rahoitusta käynnistymään vuonna 2017. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten herra Lambertin loppukommentit. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoja, jotka haluavat tukea aloitetta. Lajenemistä varmaankin löytyy poista ryhmistä asian taakse. Hyvä asia, että kaikki näemme minkälainen merkitys tämän aloitteeseen liittyy Rova von Storhille. Selvästikin te ette näe tämän asian hyötyä, mutta olette nyt tässä kuitenkin vähemmistössä ja pelkäänpä, että ei ole mahdollista löytää kompressia. Joko jatketaan tai lopetaan koko homma, mutta tässä kuitenkin isoin enemmistö tukee tätä työn jatkamista. Sanoisin kuitenkin vain yhden asian, nimittäin eh, edun valvojaryhmät, lobbarit ovat ihmisiä, jotka tukevat tiettyä, puoltavat tiettyjä etuja, eikä se mitään pahaa ole, mutta en sotke etujärjestöjä järjestöjä, jotka edustavat yhteistä etua. Finance Watch ja Better Finance järjestöt ne eivät oikeastaan puolusta mitään, niillä ei ole mitään voittoja, ne yrittävät vain puolustaa sitä, mikä on hyväksi koko yhteiskunnan. Siksi ei koskaan käytä sanaa lobbaria tällaisten järjestöjen kohdalla. Kyllä voida, voisi toivoa, että innokkaat kansalaiset tukisivat näitä järjestöjä. Emme kuitenkaan ole vielä näin pitkällä, mutta olen vakuuttunut, että jonkin päivänä näinkin vielä käy, mutta tällä välin meidän Euroopan toimielinten täytyy toimia hiukan niin kuin tällaisena yritysenkeleinä, jotta asiat pyörät saadaan pyörimään. Lopetan tähän. Olen varma, että löydämme hyviä kompromisseja ja yhdistää erilaiset näky- näkemykset. Niin komissio, te voitte tietysti tarkistaa, mikä on mahdollista sääntöjen kannalta. Mehän haluamme noudattaa sääntöjä, mutta tiedätte kuitenkin, mitkä olivat meille tärkeitä kysymyksiä. Kiitoksia. 8. joulukuuta pitää tulla tarkistukset ja mistä keskustellaan 12. tammikuuta, äänestetään 25. tammikuuta ikonissa ja täysistuntoon tämä menee maaliskuussa. Kiitoksia. Seuraavaan esityslista kohtaan. Kohta 13 EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomustarkistusten käsittely. Esittelijä Tibor Zani, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi tämä ei ole vain kohteliaisuuskysymys, vaan aivan rehellisiä sanoja. Haluaisin kiittää teitä ja kaikkia varjoesittelijöitä. Haluaisin kiittää lähestulkoon kaikkia, jotka ovat olleet mukana tämän lausunnon luonnostelussa minun täytyy sanoa, että viimeisinä viime päivinä meillä on ollut erittäin hyvää yhteistä työtä käynnissä ja tämä on ollut hedelmällistä yhteistyötä sanoisin. Tässä työssä meillä oli kaksi hyvin, hyvin tehokasta varjostelijoiden kokousta. Ja me pyrimme myöskin ottamaan tähän kompromissiluonnokseen mukaan eri poliittisten ryhmien kannat. Ja luonnollisesti nämä kannat ovat ähm, mukana lausunnossa, jossa on aikaisemmin hyväksynyt eri valiokuntien kannat mukana, muun muassa maatalousvaliokunnan. Täytyy sanoa kahdenvälisiin kokouksiin liittyen, että en ihan kaikkia pystynyt tapaamaan. Kaikkia asiaan liittyviä ihmisiä, mutta ylivoimaisesti suurin osa niistä kollegoista, jotka vastaavat näistä kysymyksistä, tapasin. Toinen suora huomio, joka saattaa olla hiukan erilainen verrattuna muihin tapauksiin, sellaisiin, jossa esittelijä haluaa taistella erittäin hyvien ja vielä parempien ajatusten välillä. Minun tarkoitukseni ei ollut katsoa, kuka voittaa loppupelin, vaan pyrin todella saamaan yhteen kaikkein selkeimmän mahdollisen kuvan siitä, kuinka tämä parlamentti kilpailutilanteen Euroopassa näkee. Tämä mietintöluonnos perustuu kuuteen seikkaan. Ensinnäkin, että tämä on ehkäpä kaikkein tärkeintä kilpailupolitiikan kannalta, meillä on sisämarkkinoinen, integraatio. Toinen on ehkä nykyaikaisempi seikka, nimittäin digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen kolmas erittäin oikeakäinen kysymys myöskin, joka on parlamentilta saanut paljon huomiota, valtion tuet neljässä. Huomion kohteemme oli fuusioiden valvonta ja kartelien vastainen perinteisempi toiminta. Viides olivat sektoraaliset ulottuvuudet, kuten energia ja niin edespäin. Kuudes oli kansallisten valvontaviranomaisten rooli. Tämähän on myöskin komission työlistalla. Kaiken kaikkiaan me yritimme varjoistelijoiden kanssa saada paljon huomiota sille, kuinka tämän kilpailupolitiikan demokraattista ulottuvuutta voitaisiin korostaa. I would like to uh, mention a couple of figures. Uh, I was really happy. Muutamia lukuja. Olin erittäin tyytyväinen, että sain näin paljon tarkistuksia monilta kollegoilta. Kaiken kaikkiaan 439 tarkistusta esitettiin. Näin voimme korostaa muita kysymyksiä. Ensimmäinen luonnoshan on aina hyvin lyhyt asiakirja, sille on sen pituudella on rajat, mutta nämä tarkistukset kuitenkin auttoivat valtavan paljon, kun pyrin kehittelemään tätä asiakirjaa. 37 kompromissitarkistusta meillä on kaiken kaikkiaan. Mutta keskustelimme yhä varjostelijoiden kanssa hyvin rakentavalla tavalla osasta näitä. Uskoakseni varjo esittelijäkollegat saavat päivitetyn listan kompromisseista heti tämän kokouksen jälkeen ja toivottavasti huomenna voimme saattaa päätökseen kaikki kysymykset ja löytää hyvän tasapainon niissä niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Luonnollisesti me kaikki ymmärtämme poliittiset prioriteetit, joita eri poliittisilla ryhmillä on. Ja todellakin voin sanoa, että minulle esittelijänä tilanne on sellainen, että minä kuulen, kuuntelen muita kollegoja hyvin tarkkaan. Oli pyyntö, jos nyt ymmärsin oikein, jonka ovat esittäneet eh, muutamat poliittiset ryhmät eh, mm, sen puolesta, että meillä olisi erittäin vahvaa mm, kilpailukykyyn keskittyvää veropolitiikan arviointia tässä asiakirjassa, mutta haluaisin nyt hiukan kertoa siitä, minkälaisia seikkoja olemme käsitelleet. Meillä yli 50 tarkistusta sain, jotka koskevat suoraan verotuskysymyksiä. 40 tarkistusta koski maataloussektoria ja hiukan enemmän kuin 40 digitaalisia markkinoita. Eli emme saa nyt joutua harhapoluille. Nämä ovat kaikki toisiaan täydentäviä asioita ja te kollegat todellakin olette ohjanneet sitä suuntaa, mihin meidän pitäisi edetä ja mihin olemme edenneet. Tietenkin Jonkin verran kiistanalaisia kysymyksiä on. Tässä talossa uskoakseni ei ole mikään painajääne, jos sanoin, että meidän pyrkimyksemme on saada aikaan aina vain läheisempi unioni, ja kun puhutaan unionista, fiskaliunioni mukaan lukien näiden käsitteiden ei pitäisi olla lainkaan tuntemattomia täällä talossa, vaikka ymmärrän, että eräillä kollegoilla on varaumia sen suhteen, kuinka pitkälle tähän suuntaan menemme. Nykymietintö heijastelee todella niitä kantoja, joita parlamentilla on, ei vain muutaman poliittisen ryhmän kantaa. Eräät meistä tai teistä puhuivat sosiaalisesta polkumyynnistä, mutta uskoakseni tämä kysymys on sellainen, että sitä pitää käsitellä Toisaalla Euroopan parlamentti on tätä kysymystä käsitellyt jo viime vuosina toisaalla, eikä mielestäni nyt ole tarpeen tehdä sitä uudelleen. Sitten kolmas asia, jonka haluaisin tuoda esiin, liittyen näihin hiukan hankaliin kysymyksiin on tämä aina niin ajankohtainen naming and shaming nimeäminen ja nolaaminen käytäntömme uskomukseni. Voimme löytää hyvän ratkaisun, sillä monia pyyntöjä tehtiin sen puolesta, että aivan nimeämättä. Tämä mietintö olisi liian yleisluontoinen, eikä se olisi hyvä asia. Mutta samaan aikaan tämä naming shaming on hyvin rajattu. Se kohdistuu vain tiettyihin markkinatoimijoihin. En halua sitä, että mietinnössä tulee jonkinlaisia puhelinluetteloita, niiden keltaisia tai mitä vain sivuja. Observations uh, on the mentioning of special... Uh, ja lopulta huomion ansaitsevat hyvin syrjäiset kaukaiset alueet. Pitkällisten keskustelujen jälkeen uskoakseni voimme löytää yhteisymmärryksen ryhmien välillä. Jos haluatte, voimme keskustella asiasta vielä huomennakin. Eli nyt hyviä uutisia. Me olemme saaneet hyviä esimerkkejä siitä, miten eri ryhmät voivat päästä yksimielisyyteen. Verotus, digitaaliset sisämarkkinat, Äh, verkkokilpailu, jakamistalous, mm, eri poikkeukset, maanviljelysektori ja COM-pääosaston vahvistaminen olivat näitä ja luonnollisesti myöskin tarve harjoittaa demokraattista valvontaa, jota Euroopan parlamentti siis harjoittaa. Hyvä puheenjohtaja, todellakin uskon, että vahva, tehokas Euroopan unionin kilpailupolitiikka on aina ollut eurooppalaisen hankkeen yksiös, ytimessä ja siksi on tärkeää taata Euroopan unionin sisämarkkinoiden oikea toimeen. Voisin päättää puheenvuoroni tähän. Odotan kommenttejanne. Täällä ei olekaan nyt enää kovin paljon ihmisiä tällä hetkellä salissa, mutta Toivottavasti saamme aikaan arvokkaan tuloksen. Paljon kiitoksia teille. EPP Group. Uh, kiitoksia EPP-ryhmästä Fulvio Martuccello. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun Ellis Islandille mentiin äh, vuosisadan lopulla, siinä luki, äh, että ei riitä olla, ei riitä se, että on unkarilainen. Äh, unkarilaiset sanoivat, että ei riitä, äh, että on unkarilainen, tarvitaan lisätarkastuksia, että voi päästä Amerikkaan. Tämä äh, Asiakirjan tarkastelu alkoi ei rakentavalla tavalla, koska esittelijän unkarilainen ylpeys ei auttanut meitä pääsemään eteenpäin. Sitten viimeisessä kahdessa kokouksessa, jotka loimme, niin oltiin rakentavia me kaikki. Saimme sen ymmärryksen, kuinka kilpailun vääristyminen on selvä jarru edistykselle mantereellamme. Ja siksi on tärkeää, että kaikki ne esteet vapaan kilpailun väliltä poistuvat, jotta saadaan aikaan kilpailukykyiset hinnat ja loppujen lopuksi markkinoilla pysyvät ne eh, yritykset, joiden siellä kannattaa olla. Usein valtiot, eh, hallitukset ovat muuttaneet kilpailua ja tämä suunta mene, eh, mietintö menee siihen suuntaan, että tunnistetaan joitakin näistä kilpailun vääristymistä ja pyydetään komissiota poistamaan ne. Emme voi sanoa, että työmme on vielä päättynyt. On aivan selvää, että Eh, heinäkuun viidennen kokouksen asti joitakin asioita vielä ratkaistava ja sitten EPPn valmistelukokous antaa viimeisen eh, silauksen, mutta esittelijälle voin sanoa, että hän on tehnyt tärkeitä edistysaskelia ja ottanut huomioon ne eh, kommentit, joita kaikki varjoesittelijät olivat tehneet viimeisessä kahdessa kokouksessa. Kiitoksia. Sander Lunes. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää myös. Huomaan, että hän suhtautuu avoimesti keskusteluun kompromisseista. Tahtoa löytyy löytää laaja enemmistö. Nyt olen tätä mieltä. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että tänne asti olisi vielä päästy. Vielä on työtä edessä. Tässä tilanteessa pelkään, että ECR-ryhmä ei pysty tukemaan mietintöä tässä muodossa, missä se nyt on, mutta olen ymmärtänyt esittelijältä olevan niin, että vieläkin keskustellaan lisätekstimuutoksista Olen tästä kovasti kiitollinen koska mielestäni olisi pettymys, jos emme saisi laajaa enemmistöä. Kuitenkin sisämarkkinat kilpailupolitiikka on ydinkysymyksiä EU:ssa. On tärkeää, että kaikki poliittiset ryhmät voisivat tätä tukea. Toivotan onnea ja menestystä esittelijälle ja tulemme tekemään myös joitakin ehdotuksia tekstimuodosta. Sitten mietinnön sisällöstä vielä. Me keskitymme ennen kaikkea siihen, että kilpailulla on merkitystä. Sen pitäisi olla mietinnössä avainasemassa ymmärtääkseni verotoimenpiteet, joita pidetään laittomana valtion tukena, ovat myös tärkeitä tämänhetkisissä keskusteluissa. Ymmärsin tämän kysymyksen monista ryhmistä, mutta sanamuotoa tässä en ole sitä mieltä, että pitäisi mennä niin pitkälle, että pyydettäisiin mitään verotusunionia tai, tai täyttä äh, yhdistettyä yhdenmukaista yritysveropohjaa. Se vihreä mentäisi liian pitkälle, mutta jos ajatellaan verotoimenpiteitä, joita pidetään laillisena vero, ää, äh, valtion tukena tämän perustavanlaatuisempaa keskustelua, niin silloin meidän pitäisi pohtia sitä, miten näemme nämä päätökset ja miten ne liitetään sitten juridiseen oikeudelliseen varmuuteen, jos valtion tukivälineitä käytetään jäsenvaltioissa, niin yritysten pitää sitten tämä korvata ja kysymys voi kuulua, kuinka paljon py- voimme pyytää niitä tekemään taannehtivasti. Ja tähän päälle sitten vielä korot. Uskon, että tämä kyllä luo epävarmuutta. Ymmärrän kyllä, että esittelijä teksti vaatii enemmän välineitä ja enemmän kilpailupolitiikan tahoja mukaan, että voidaan kunnolla kiinnittää huomiota tähän toimivaltuuteen EU-ssa. Vielä lopuksi. Mutta tämä ei varmaankaan ole kovinkaan kiinnostava aihe. Ymmärrämme täysin, että kilpailu pääosaston riippumattomuutta pitää kunnioittaa, erityisesti mitä tulee yksittäisten tapausten käsittelyyn. On todella tärkeää, että pidämme kiinni faktoista emmekä puutu meneillään oleviin tutkimuksiin, mutta kuitenkin teemme jatkossakin työtä esittelin kanssa ja tulemme lähettämään teille tekstijoituksia ja toivottavasti saadaan tämä laaja enemmistö, jotta voidaan vakuuttaa myös ECR siitä, että kannattaa tukea mietintöä. Uh, e group, uh, Kiitoksia GUE-ryhmästä Paloma lopez Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijä hyvästä työstä, jota hän on tässä tehnyt ja kompromisseista, joihin pyritään. Ja mukana on ollut paljon meidän ryhmämme tarkistuksia. Tämä mietintö vaikka on lähempänä Euroopan talouden vaatimuksia, siinä ei puhuta pelkästään kilpailupolitiikasta, vaan tämä nähdään välineenä, jotta voidaan toimia markkinoilla ja pois korjata sen ulkoisia piirteitä. Tässä mielessä edistystä on saatu aikaan erityisesti maataloudessa. Lopultakin on otettu tämä huomioon riittävän painokkaasti ja kiitämme juuri tästä esittelijää. otamme esille myös sen, että täällä on tärkeä kompromissi veronkierrosta, kun parlamentin ei pidä piilotella pääosaston takana. Me toivotamme, toivomme, että otetaan huomioon meidän kantamme Monsanton fuusiosta. Täältä puuttuu tarkistuksemme 488 aikaisemmassa kilpailumietinnössä arvioimme sähkösektorin pyöräovia tavallaan, emmekä voi näin toimia. Toivottavasti jotakin vielä voidaan tehdä sitten tiivistä. Me olemme tyytyväisiä yleisesti ottaen tehtyyn työhön ja linjaan, joka tässä mietinnössä on valittu. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Vihreiden puhuja ei. No sitten Beatrix von Storch. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Kilpailupolitiikka on erittäin tärkeä aihe EU:ssa ja myös täällä parlamentissa ja siksi meidän pitäisi tässä mietinnössä, kun on kyse vuosikertomuksesta kilpailupolitiikasta, katsoa asiaa tarkkaan ja ymmärtää, miksi kilpailupolitiikkaa on. Kilpailupolitiikka luo tasaisen pelikentän, jolla markkinaosapuolet voivat toimia. Se äh, luo pelisäännöt, joiden puitteissa voidaan toimia. Se on ordelliberaali tavoite ja sillä on hyvät perustelut myös EUn tasolla, mutta siksi olen vähän huolissani näistä tarkistuksista. Varoitan siitä, että tähän mietintöön laitetaan aiheita, jotka eivät liity näin ymmärrettyyn kilpailupolitiikkaan. Pyytäisin, että tässä mietinnössä keskityttäisiin vain kilpailupolitiikkaan, eikä tehtäisi siitä jonkinlaista toivomuslistaa eh, eh, verollisista kysymyksistä, esimerkiksi eh, yhteinen yhtenäinen yhtiövero, veropolitiikka on yhäkin jäsenvaltioiden asialla, digitaalinen sisämarkkina, investointipolitiikka, investointisopimukset, ne ovat kaikki asioita, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä mietinnössä, joka käsittelee kilpailupolitiikkaa. Kiitoksia. Thank you. So. Kiitos. Pervans Peres. No, Aivan aluksi minä halusin kiittää mm, ystävämme sen Tiborin työtä, mutta tämä no, hyvinen puheenvuoro on hiukan hämmentävä siis se, että finanssipolitiikalla ei ole kilpailupolitiikan kanssa mitään tekemistä. Tämähän tarkoittaa sitä, että jätetään sivuun kaikki Euroopan unionissa viime vuosina tehty työ. Muistan erään työryhmän, joka kymmenen vuotta sitten perustettiin äh, Rimmälöron johdolla ja tuolloin nimenomaan oli tarkoitus tarkastella kilpailun kykyä finanssipolitiikan näkökulmasta ja siitä, miten finanssipolitiikka voi vaikuttaa kilpailukykyyn. Varmaankin on siden näiden kahden välillä, eikä ole mitenkään sattumaa, että komissio käsittelee näitä kysymyksiä myöskin finanssipolitiikan valossa. Toivottavasti nämä kompromissit tekevät mahdolliseksi säilyttää tämä strategia, joka on hyvin tehokas, jos me haluamme edetä kohti vapaata, ei kieroutunutta kilpailua. Kiitoksia esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much, <clears throat> eh, Mr. Chairman. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että nämä puheenvuorot aika hyvin heijastelivat tätä työtä, jota olemme tehneet. Ja ihan pieni merkki e suuntaan. Olen yhtä todella myönteisellä niin kuin tekin, että muutamassa tunnissa saamme aikaan kaikki nämä kompromissit, joita tekin e- ehdotatte. Emme varmaankaan ole kaukana tästä tavoitteesta. Sitten toinen kysymys, ja kehottaisin nyt kollegoja ja eri ryhmien edustajia kertomaan kollegoille. Jos joku nyt näkee, näkee, että joku yksittäinen tarkistus ei ole kunnolla esitettynä täällä, niin kertokaa minulle siitä, koska vielä on kuitenkin liikkumavaraa, jotta voitaisiin ottaa mukaan asioita, jotka eivät ole vielä mukana tai eivät ole kunnolla siellä. Minun täytyy nyt kuitenkin selventää yksi asia. Itse esittelen, ymmärsin tehtäväni niin, että otan huomioon teidän näkemyksenne. Siis jos sain tietystä alueesta, kuten verotuksesta, 50 ehdotusta, en voi sanoa, että se on liikaa tai liian vähän. Tällä kannalla par- parlamentti on. Ja tässä mietinnössä pitää käsitellä tämän hetkisiä näkemyksiä, joita parlamentissa on. Ja niin kuin Pervas Beren sanoi, asiat, as, asiat ovat muuttumassa. Kymmenen vuotta sitten mietintö oli erilainen ja nyt taas. Ja kymmenen vuoden päästä taas tilanne on uusi. Nämä ovat asioita, jotka koskevat Euroopan kansalaisia ja tietenkin heidän edustajiaan. Mm, täytyy vielä vahvistaa, että kun olemme tätä mietintöä laatineet päivittäin, niin olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, onko kunnolla toimivat sisämarkkinat otettu huomioon kunnolla vai onko vieläkin korjattava. Siis sisämarkkinat ovat tässä avainasemassa. Miten voimme turvata kaikkien edun ja tietenkin olen varsin tyytyväinen, että tässä mietinnössä – ei puhuta vain yritysten intresseistä, vaan myös kansalaisten etu on hyvin edustettuna. Joten kiitoksia vielä kovasti kollegat. Te kaikki olette avustaneet minua suuresti. Vielähän tämä ei ole ohi ja tulevina tai päivinä voimme vielä parantaa, mikäli mahdollista. Ja olen valmis tällaisen ja minun toimistoni ovet ovat kyllä teille auki. Kiitos. Very much. We all for... Kiitoksia oikein paljon. Me kaikki tietenkin kannatamme edistystä. Joka tapauksessa äänestys järjestetään 5. joulukuuta niin, että voidaan sitten äänestää täysistunnossa helmikuussa. Kiitoksia oikein paljon. Kokous päättyy ja seuraava kokous on maanantaina 5. joulukuuta kolmesta kuuteen kolmenkymmenen. no on myös ilmoitettava tai muistettava kollegoita siitä, että meillä on yhteen Ekon ja Liben kokous ensimmäinen joulukuuta kello 8-9. Kyse on rahanpesun vastaista